Colleagues, good afternoon. No niin, kollegat, oikein hyvää iltapäivää ja tervetuloa jatkamaan emisvaliokunnan erittäin mielenkiintoista kokousta. Näin iltapäivän ensimmäisessä kuulemisessa toivotamme lämpimästi tervetulleeksi professori, tohtori insinööri Borgestin. Professori Borgest on automekatroniikan mm, professori Aschaffenburgin yliopistosta. Missä olette perustanut auto- ja polttomoottorikeskuksen ja te olette toden totta se asiantuntija, jota olemme etsineet kertomaan meille näistä polttomoottoreista. Ja saatte nyt ensi alustuspuheenvuoron 10 minuuttia. Olkaa hyvä. Hyvää iltapäivää. Pyrin selittämään kymmenessä minuutissa teille se, mikä selitän yleensä puolestatoista tunnissa opiskelijoille, mutta suurin osa kysymyksistä saadaan tässä ajassa katettua. Ensiksi esittelen, mitä diesel, mitä saastuttaa dieselmoottorista tulee, miten niitä syntyy, ja kun tiedämme, miten niitä syntyy, tiedämme, mitä vastatoimenpiteitä voi olla. Joskus ää, äh, jotkut valmistajat käyttävät näitä vastatoimenpiteitä vähän väärin. Ja tämä on moottorin suojelun teema, onko se välttämätöntä vai ei. Ja lopuksi esittelen vähän vinkkejä teknisistä parannuksista koska jossakin tapauksessa teknologisia mahdollisuuksia tehdä asiat paremmin kuin aikaisemmin, mutta kaikkea maksaa. Tässä näemme joitakin päästöjä, joita tulee polttomoottoreista ja erityisesti dieselmoottoreista. Joten molemmat vaiheet ovat tässä. Ja tässä on dieselmoottorin tyyppiset ongelmapäästöt. Ensinnäkin noki, partikkelipäästöt ja polysykliset aromaattiset hy- hiilivedyt, pahit, jotka ovat kanserogeenisia. Vastataan, mitä vastaan on selkeä. On, se on käyttää hiukkasfiltteriä, dieselhiukkasfiltteriä. Näitä ongelmia ehkä vielä ole täydellisesti ratkaistu, mutta aika asiallisesti ratkaistu kuitenkin tähän mennessä. Tällä hetkellä iso ongelma, ja tämä on julkisterveellinen kysymys, ja se on typenoksidit, noksit. Ja ne ovat tässä pöydässä ympyrässä kahdenlaisia oksideja, typpimonoksidia, joka on epästabiili, ja lähellä typpidioksidi on iso ongelma. Se on että voimakkaasti ärsyttävä aine vastuussa happosateesta, koska se muistaa happoa ja rikkihappoa, se on ongelma myöskin otsonikerroksella semmoista paneja, katalysaaripanien muodostumista. Ja se haisee pahalle, ärhäkälle ja epäilään, että se on myös syöpää aiheuttava. Kuten tiedätte, suurin osa autoista, jotka tällä hetkellä ovat liikenteessä, ylittävät NOx-päästöarvot. Sitten on aldehydejä, jotka eivät ole niin kriittisiä aineita tässä – Tätä voimme hypätä seuraavaan dioon. Miten näitä säästettäjä syntyy polttomasterin äh, täydellinen palo aiheuttaa se ainoastaan hiilidioksidia ja vettä. Mutta kuten tiedämme, poltto ei ole täydellistä ja saamme kaikenlaista lisäksi hiilidioksidin veden lisäksi ja, ja hiukkaspäästöt pahit ja typpidioksidi ovat tärkeimmät. Hiukkaspäästöjä tulee, jos polttomoottorin sisällä on riittämätöntä, jos moottori on liian kylmä, tai jos polttoaika ei ole oikein ajoitettu ja riittävä. Noksit taas syntyvät päinvastoin, jos nämä huippulämpötilat polttosyklin aikana ovat liian korkeita. Ja sitten tässä on kaksi ristiriitaista tavoitetta. Yhtäältä kol- korkea polttolämpötila parantaisi moottorin tehokkuutta. Se polttaisi partikkelit noen, sitä ei tulisi. Mutta se olisi paljon nokseja. Toisaalta, jos dieselmoottori toimii liian alhaisella lämpötilalla Nokia tulee, tehot tippuvat, tehokkuus tippuu, mutta nokseja ei synny. Että tavoite on vaikea ja ristiriitainen, ja tämä on hiukkaspäästöjen ja noksien välillä. Ja, ja tämä on kalibroinnin ongelma. Ja joten ohjelmista sen usein jotain muuttuja, jota auton valmistajat voivat käyttää ja säätää, jotta kompromissi saavutettaisiin, ja joskus tätä väärinkäytetään. Ja täällä tämä valkoinen ilmankulku näkyy ensinnäkin ilman maassa mitataan äh, imupuolella, mitataan ilman määrä. Tämä, antu, tämän anturin elinkaari ja täsmällisyys on rajoitettu. Ja sitten on tämä turvaahdin useimmissa koneissa, mutta se meidän kannalta se on epärelevantti vaihe. Tärkein osa, mistä tässä keskutaan, on tämä pakokaasun kierrätys, EGR. Ja tässä näette polku takaisin imuventtiiliin. Tämä on tätä pakokaasun poistokaasun kierrätystä, joten osa pakokaasusta sekoitetaan ää, imupuolta tulevaan tuoreeseen ilmaan, joten tämä liu, laimentaa ää, imuilmaa ja se pitää huippulämpötilaa ja alhaalla. Tässä EGR-puolella jotakin komponentteja. Meillä täytyy olla tämä EGR-venttiilin aktuaattori, joka laukaisee sen päälle. Ja toisaalta myöskin tämä kuristin venttiili, jota joskus käytetään, joka liittyy imupuoleen. Ja joten joskin vaiheessa tällainen väliviilen, niin väliähdytin, joka tiputtaa lämpötilaa, että saadaan enemmän ää, pakokaasua takaisin moottoriin, mutta joskus on ongelma, että se tiputtaa lämpötilaa liikaa. Eli tämä EGRstä pakokaasuun kiertämisestä jatketaan. Toinen vastatoimenpide EGR lisäksi, joka pitää nokseja alhaalla, on Äh, lisätä filtteriä pakokaasupuolelle poistoilmaan. Ja tässä on analyyttistä pelkistämistä, val- selektiivistä ana- äh, pelkistämistä. Tämä on tavallaan kemian tehdas, joka on rakennettu. Tämä SCR on erityinen katalysaattori. Siinä on yleensä urealiuasta, jota, joka sitten hajoaa ammoniakiksi. Ja ammoniakki reaktio Goe Noxien kanssa tai Tepeoksylylin kanssa, ja, joka hajoaa sitten typeksi ja vedeksi, molekyyleiksi, typimolekyyleiksi ja vedeksi, jotka sieltä tulee tulossa, jos siis kaikki toimii niin kuin pitää. Tämä kuva on jossain määrin yksinkertaistettu, työkuvasta vastaan on jätetty hiukkasmateriaat, jotka yleensä tulevat ennen sr katalyysivaihetta kuvioon. Tämä on tämä premium ykkösratkaisu. Esimerkiksi ajanovassa tätä ratkaisua ollaan menestyksekältä käytetty vuosia, mutta henkilöajoneuvossa sitä on aika vähän eu sitä on lähinnä otettu käyttöön dieselautoihin Amerikan markkinoilla, jossa on vielä tiukemmat päästöarvot kuin Euroopassa. Halvempi vaihtoehto. Tämä on tämä Lean Nox Trap, tällainen kevyt NOx ansa. Se on halvempi ja vähemmän tehokkaampi. Siinä typpi kemiallisesti tallennetaan, Satetaan, sidotaan katalysoivan aineeseen. Ja sitten on tällaisia syklejä, ja sitä näyttää rikasta nestettä ja nämä noksit poistuvat täällä säilytysannoksesta ja ne sitten hajoavat ja sieltä tulee hiilidioksidia, jota käytetään tässä tällä rikkaalla puolella. Se on monimutkaista, mutta toimii aika hyvin, ihan hyvin. Ja tällä voi olla oma elektroninen kontrolliyksikkö, tai sitten se voidaan tehdä osana moottorin elektronista kontrollia. Yleensä tämä on niin monimutkaista, että tässä on oma kontrollijärjestelmä, joka on läheisessä yhteistyössä kontrollin säätöjärjestelmän, moottorin säätöjärjestelmän kanssa. EGRn pakokaasukierrätyksen isoin ongelma on yleensä, että lämpötilat ovat liian alhaalla. Tulee vesi, happo, kondensaatto ja, ja nokea ja nämä komponentit tukkivat eri komponentteja, erityisesti aktuaattoria. Tota- Tätä jäähdytintä. Jos lämpötilat ovat liian korkeita, ammoniakki livahtaa katusaattorista. Jos lämpötilat ovat äärimmäisiä, niin se saattaa olla tulla tuhoisa hajottavaa. Eli täytyy olla jotain limittereitä, mutta joskus nämä rajoittimet ovat laittomia keinoja, joilla pyritään estojärjestelmiä. Jos tässä on sekin kirjoitettu tällainen kovopuolen rajoitin, niin se vaikuttaa aika epäilyttävältä. Mekaanisesti toteutettu esto. Tämä teknologia voidaan parantaa monin tavoin ja laajentaa tätä käyttölämpötilaa ikkunaa on jotakin teknisiä toimenpiteitä toimia paljon laajemmilla lämpötilaikkunoilla kuin tämä 70-30 vaihteluväli tällä hetkellä. Ongelma on, että kaikki nämä toimenpiteet maksavat jonkun verran rahaa. Jotkut ovat suhteellisen halpoja. Joten sisäinen postikaasukierrätys EGR on äärimmäisen kallista. Te valmistaja, johon ei kohdistu mitään paineita, valitsee halvimman tien on myöskin jotakin toimenpiteitä, jotka auttavat scr katalysin puolelle käyttämällä esimerkiksi lämpötilakestäviä materiaaleja tai katalysaattoreita, NOx-antureita. Nämä katalyyttiset saattorit eivät ole aina käytössä ja lämpötilaresistentti, lämpötilakestävät materiaalit on sitten vähän avainkysymys. And then we can join the discussion. Paljon kiitoksia. That was clear for everybody. Kiitoksia teille. Toivottavasti tuli selväksi kaikille. No niin. Nyt aloitamme tietenkin esittelijöistämme. Ensimmäisenä heistä edustaja Salva. Olkaa hyvä. Gracias, ingenier... Gracias, Kiitoksia insinööri, anteeksi puheenjohtaja ja sitten insinöörille myös kiitokset. Gracias, presidenta. Kiitoksia tosiaan puheenjohtajalle ja insinöörille jos joskus katuu, ettei opiskellut insinööritieteitä, niin tänään on se päivä. Mutta todellakin on hyödyllistä kaikki se, mitä kerrotte täällä on todella hyödyllistä ja osoittaa meidän rajoituksemme. On selvää, että kaikki polttomoottorit ovat sellaisia, että niillä on ihan fyysinen dilemma. Se liittyy ihan palaamiseen, polttamiseen, eli tarvitaan täytyisi levittää, rajoittaa päästöjä ja hiilidioksidia. Ja mitenkä voitaisiin nämä kaksi kahta laista tavoitetta sovittaa yhteen parhaiten mielestänne? Mielestäni paras tapa sovita yhteen nämä laatutavoitteet ovat, on käytössä jo rekoissa. Se on otettu raskaisiin rekkoihin käyttöön muutama vuosi sitten. Ne toimivat tehokkaasti, kol, toimivat hyvin, hyvin matalissa lämpötiloissa. Ensin ne tuottavat valtavasti nokseja, mutta sitten siinä on tehokas eliminointijärjestelmä tai puhdistusjärjestelmä näille nokseille. Se toimii hyvin. Ja toisin kuin henkilöajoneuvoissa, en tiedä yhtään tapausta, joissa tämä injektio olisi jätetty pois, jotta saataisiin tehtyä tanki pienemmäksi. SCR on todella tehokas, jos sitä käytetään hyvin. Yksi ero rekkojen ja autojen, henkilöautojen välillä on se, että rekan pitäisi ajaa jatkuvasti ja vakionopeudella moottoritiellä. No tämä on tietenkin hieman toinen juttu dynaamisessa autoliikenteessä, kun ajaa henkilöautoa. Ehkä voi haluta ajaa konservatiivisesti tai sitten sporttisemmin. Eli siinä on pieniä eroja. Mutta minun mielestäni rekkojen moottoreista pystytään oppimaan kyllä puhtauden suhteen paljon. Paljon kiitoksia. Eli voisitteko nyt tämän perusteella arvioi, arvioida dieselteollisuuden tulevaisuutta. Pitäisikö meidän imitoida tuota rekkateollisuutta ja, ja olemmeko jo henkilöautojen teknologialla saavuttaneet sen teknologian huipun, mitä sillä on saavutettavissa. Eli pitäisikö meidän pyrkiä takaamaan tulevaisuudessa pikemminkin polttoainetehokkuus ja pienempi päästöjen taso? Ja mitenkä, onko tämä yleensäkään toteutettavissa ja miten, jos on? So when I say that a truck... Niin kuin sanoin, että rekat toimivat aika hyvin tässä suhteessa, niin silloin täytyy pitää mielessä myös, että se toimii aika hyvin, mutta ei täydellisesti. Ja rekan takana tai taustalla oleva talous on hieman erilainen. On tiettyjä teknisiä toimintoja, joilla voidaan uudelleen kierrättää tai takaisin kierrättää pakokaasuja tai puhdistaa niitä paljon laajemminkin ja laajemmissa toimintaolosuhteissa. Ja olen listannut näitä jo, mutta kaikki nämä toimenpiteet vaativat rahaa. Kaikkein kallein toimenpide, joka on minun mielestäni paras, olisi tällainen ulkoinen pakokaasun kierrätysjärjestelmä, eli ei kierrätettäisi siellä moottorin ympärillä, vaan sinne sisään. Mutta sitten tarvitaan tietysti ää, kampiakselin valvontajärjestelmä, joka on tehokkaampi ja, ja myöskin toisaalta me voimme tietenkin ratkaista nämä ongelmat, mutta ne tekevät dieselmoottoreista paljon kalliimpia. Tämä minun mielestäni tämä on ongelma pienille dieselmoottoreille ja pienille henkilöautoille. Eli pitkällä aikavälillä dieselmoottorit ehkä katoavat pikkuhiljaa käytöstä pienissä henkilöautoissa. Ja suuremmissa autoissa ja jopa rekoissa minun mielestäni diesel, diesel on paras ratkaisu vielä tänäkin päivänä. Gerbrandi. Seuraavaksi vuorossa edustaja Herbrandi. Kiitos puheenjohtaja, kiitokset äh, professori Borgesta alustuspuheenvuorostanne ja ensimmäisistä vastauksistanne. Aiemmissa kuulemisissa tapasimme äh, Alankomaisen instituutin TN teknisiä asiantuntijoita, jotka kiistivät, että polttoainetehokkuuden ja NOx-päästöjen välillä olisi tällaista yhteyttä. He myös totesivat, että ei ollut suinkaan tarpeen sulkea, miksi sitä nyt kutsutaankaan, SCR-laitteistoa välttääkseen moottorille tapahtuvan vahingon. Kysymyksessä tai vastauksessa kysymykseen numero kolme toteatte, että jälkikäsittely järjestelmien sulkeminen voi aiheuttaa jopa tuhoa. TNO oli siis täysin eri mieltä. Voisitteko sanoa, mitä tarkoitatte esimerkiksi liian korkealla lämpötilalla? Tapahtuuko tällaista kerran vuodessa vai viiden minuutin välein? se ehkä avaisi tätä vastaustanne meille paremmin. No jos käytetään tyypillisiä keräämisiä materiaaleja ajatellen pakokaasujen käsittelyä, niin useimmiten lämpötila on yli tuhat astetta. Ja kun puhutaan dieselmoottorin pakokaasusta, niin yleensä näin korkeisiin lämpötiloihin ei päästä. Siksi olen kirjoittanut ääriolosuhteissa tai ääritapauksissa. Yleensä dieselmoottorien pakokaasujen lämpötila on muutama sata astetta. Yli, yli tuhanteen asteeseen on hyvin vaikea päästä. Bensamoottoreissa tämä saattaisi olla realistisempi skenaario, mutta diesel tapauksissa tai dieselmoottorien kohdalla äärimmäisen harvinaista. Lisäksi täytyy ottaa huomioon se, että tähän mennessä tai tähän asti hyvin paljon pakokaasujen jälkikäsittelystä tapahtuu auton alla, missä on viileämpi lämpötila. Tulevaisuudessa ehkä tilanne on toinen, kun katalysaattorit tulevat lähemmäs moottoria. Yhtäältä tämä on hyvä, koska silloin se toimii tehokkaammin, kun siellä on lämmintä, mutta joissain tapauksissa se saattaisi aiheuttaa ongelmia. Aha, no niin, tämä tuli selväksi. Eli siis dieselmoottoreissa tällainen ylikuumeneminen ei itse asiassa ole äh, mahdollista tai sitä ei tapahdu. Lisäksi mainitsette, että uskotte, että joskus EGR äh, lämpötilaikkuna on mahdollinen. Yhtäältä sanotte, että 70 prosenttia ei ole mahdoll- 17 prosenttia, 17 astetta ei ole mahdollinen, mutta missä tapauksissa voisi olla? No jos ulkona on kylmää, niin sittenhän kondensaatio tapahtuu huomattavasti nopeammin. Eli yleensä autovalmistajat menevät äh, tekemään testejä äh, ja katsovat, äh, mm, mm, mikä tilanne on. Eli ainakin ne ajoneuvot, joilla on huomattavasti laajempi lämpötilaikkuna kuin mikä käytäntö on nyt. Mm, jos nyt ajatellaan vaikkapa tätä jäähdyttimen kierto, järjestelmää, niin voitaisiin päästä tilanteeseen, jossa paras käytäntö saadaan käyttöön, eli joillain valmistajilla jopa alle kymmenessä asteessa lyhyellä aikavälillä. Ja sitten lisätoimin päästäisiin jopa alle nollaan. Eli te siis uskotte, että tämä testisyklin temperat- lämpötilaikkuna 20-30 astetta ei ole oikein järkevä ja olette sitä mieltä, että voitaisiin mennä reilusti alle 10 asteen. Mutta jopa nykyteknologian puitteissa Pidättekö tarpeellisena tällaista määriteltyä lämpötilaa, ikkunaa vai voitaisiinko tämä piakkoin muuttaa? Minä uskon, että tämä voitaisiin pian muuttaa hyvinkin alhaisiin lämpötiloihin. Eli sitten minä voisin olla huolissani, kun EGR joutuu toimimaan miinus 20 asteessa. Se on liian kylmä, toki. Sitten syntyy ongelmia. Mutta kun näitä pakokaasujen kierrätysjärjestelmiä suunnitellaan, niin jos nyt lämpötila pidetään järkevissä rajoissa ja ohitetaan jäähdytin, niin ehkäpä tätä saadaan tosiaan laskettua. Mutta teknisesti että siis pidä tarpeellisena niin kuin ne jotkut ajoneuvovalmistajat tekevät, että tämä teknologia mm, mm, suljetaan tai laitetaan pois päältä, kun äh, lämpötila on alle 20 astetta. Niin, minun mielestäni ää, äh, tämä on turhan korkea lämpötila. Sitä on ihan teknisesti mahdotonta perustella, että, että järjestelmä suljetaan näinkin korkeassa lämpötiloissa. Se ei ole tarpeen. Sitten äh, seuraavaksi edustaja Karins. I had thought, I thought I was already getting lost in learning a lot in your written answers. Uh... Niin, tämä vaikuttaa paljon mielenkiintoisemmalta kuin mitä olin ajatellutkaan, mutta vielä olen hieman hämilläni tässä, melkein unohdin jo kysymykseni. Nyt katson vastausta ensimmäiseen kysymykseen, eli mitä se tarkoittaa, kun tehdään, tai on 20 000 kytkin merkkiä, jotka pitää ottaa huomioon, ja sitten 11 toimenpidekategoriaa, joita täytyy tehdä. Ja kysymykseni kuuluu, että odotetaan nyt, että auton valmistuja, valmistaja käyttää parhaita käytänteitä ja, ja laittaa SCR-järjestelmät, asentaa SCR järjestelmät henkilöautoihin, niin testauksen kannalta katsottuna, kun otetaan huomioon, että niin monia asioita täytyy tasapainottaa keskenään saman aikaan, aikaan voiman siirtyä niin edespäin, niin eikä haluta menettää tehoja, mutta sitten kuitenkin lämpötila pitää pitää oikealla, se ei saa olla liian korkea eikä liian matana, matala sillä moottorissa, niin kuinka katsotte, että testeillä voitaisiin varmistaa, että autonvalmistajat todellakin noudattavat sitä, mitä me haluamme heidän noudattavan, kun otetaan huomioon, että tämä kuulostaa ihan valtavan monimutkaiselta paketilta ihan insinööritieteen kannalta. Ei tämä vaikuta ollenkaan niin yksinkertaiselta kuin mitä voisi kuvitella, kun lukee lehtien otsikkoja. Eli on onko mahdollista luoda luotettava testi, kun ajatellaan, että se on sisäsyntyisesti jo niin monimutkainen kysymys? No tyypillisesti insinöörit toimivat siten, että meillä on tavoite, se täytyy saavuttaa, Eli päästä sinne tekstitestisyklin puitteistoon sisään, tai toimia tekstisyklin puitteissa saavuttaa se tavoite. Eli jos haluamme realistisen testin, niin silloin täytyy sisältää sinne kaikki tilanteet. Ja minun mielestäni nämä todelliset ajotilanteet ovat aivan hyvä tapa tehdä se, sisällyttää sinne mahdollisimman monenlaisia ajotilanteita. Moottorin testaaminen on monien eri olosuhteen rajoittama ja nämä olosuhteet ovat aika kaukana todellista ajo-olosuhteista. Esimerkiksi syklin aikana puolessa, puolessa minuutissa kiihdytetään nollasta 50 kilometrin sekunnissa. Puolessa minuutissa kiihdytetään nollasta 50 minuut- kilometriin tunnissa, eikä kukaan normaalisti näin aja. Eli RDE on minun mielestäni se paras tapa toimia. Eli toisaalta me sanomme insinööreille sitten, että tämä on se sykli, johon, jota te, josta teidän täytyy pitää kiinni, koska se on enemmän linjassa sen kanssa, mitä me haluamme lainsäädännöllä. Oikein rohkaisevaa kuulla, kiitos. Ja sitten kysymyksenä esittäisin seuraavaa, jotta voisin varmistaa, että ymmärsin oikein. Ymmärsin komission yhteisen tutkimuskeskuksen tiedoista, että he totesivat, että pienissä moottoreissa on enemmän ongelmia. Ja tekin näytätte sanovan, että tulevaisuudessa, jos katsotaan tätä teknologiaa, niin nimenomaan pienillä moottoreilla tulisi olemaan ongelmia, jos kaikki tämä teknologia pitäisi sisällyttää sinne. Ihan fyysiset rajoitteet tulevat vastaan. No ei en, niinkään ole kyseessä fyysinen ongelma, vaan kuluongelma, koska kulut ovat suhteessa pieneen moottoriin suuremmat kuin suureen. Ja sitten taas raskaiden moottoreiden kohdalla, tai jos ajatellaan nyt vaikka isoa laivan moottoria, niin silloin se ei ole enää niin iso ongelma, se kulukysymys. Niin, eli jos halutaan myydä pieni auto, niin kuluttajathan haluavat, että se on halpa, mutta meidän lainsäädännössämme olemme antaneet pienille moottorille tiettyjä verohelpotuksia. Ja voitaisiinko tämä jotenkin käyttää hyväksi niin, että autonvalmistajia voitaisiin motivoida eh, etsimään pienille moottoreille optimiratkaisuja. No ehkä se voi motivoida heitä, mutta toisaalta hybridimoottoreiden kehittyminen ja niihin liittyvä kehitys, joka on läheisessä yhteydessä näihin markkinoihin, joilla myydään pieniä dieselmoottoreita, niin hybridimoottorit ovat vielä paljon kalliimpia, mutta pitkällä aikavälillä tämä tilanne voi muuttua. I think I'll stop. Selvä, minä luulen, että olen saattanut kysymyksen loppuun. Kiitoksia sitten edustaja Ertuuk. Kiitokset eh, tohtori Borges. Eh, mukavaa, että olette tullut kotikonnultani Bayerista tänne Brysseliin. Eh, minäkään en ole insinööri, mutta ymmärsinkö oikein, kun totesitte, että tällainen lämpöikkuna kuitenkin tarvitaan ja että estolaitteet näin ollen mielestänne ovat kuitenkin tarpeen. Korjatkaa, jos ymmärsin väärin. Sanotte myös, että paras ratkaisu olisi oikeastaan tällainen ulkoinen pakokaasujen kerätysjärjestelmä, mutta se olisi liian kallis. Jos te olisitte lainsäätäjä, niin minkä valitsisitte ehdotukseksenne väärinkäytösten välttämiseksi lainsäädännöllisesti, mutta myös suojellaksenne moottoria kylliksi? No, lainsäätäjänä en vaatisi mitään tiettyä teknistä toimenpidettä. Minä vaatisin vaativia ähm, raja-arvoja, jotka hyödyttäisivät ympäristötavoitteita, ja sitten vaatisin realistisia testejä. Jos kysymyksenne oikein ymmärsin, niin tämä olisi vastauksenne, vastaukseni kysymyksenne, ja tämä johtaisi parempaan lopputulokseen kuin nykytoimet tai nykymääräykset. Totta kai autovalmistajat valitsevat halvimman tavan ja testeistä pääsee tosi halvalla mm, kuitenkin pitämättä autoa vähäpäästöisenä tai puhtaana. Eli tarvittaisiin realistiset, mutta tiukat raja-arvot ja toisaalta tarvittaisiin sitten realistisia testejä, koska ne pakottaisivat autonvalmistajat tulemaan luovemmaksi, jotta saataisiin autoihin kunnon teknologiaa? No en tiedä, vastasinko nyt aivan täydellisesti kysymykseenne. No niin. Se, mitä tässä kuvailitte, on saksaksi kai nokentumista ja sen kautta sitten tämä lämpöikkuna Mm, perusteltaisiin. Miten tämä voidaan välttää? Se olisi mielestäni se ratkaiseva kysymys. Kyllä, kyllä äh, nokentuminen on äh, vältettävissä nimittäin sitä kautta, että äh, alhaisissa lämpötiloissa pakokasvien kierrätyksen kohdalla alijähtyminen vältetään, koska näin pystytään samalla sitten välttämään nokentumista Äh, siis maltillisissa lämpötiloissa. Aiemmin sanoin, että miinus 20 astetta Celsiusta olisi kyllä äh, jo liian kylmä lämpötila. Sitten se olisi liian kylmä, mutta äh, näin ei vielä Eli kyllä, kyllä on siis nokentumisen esto toimenpiteitä olemassa, joita ei ole käytetty. Eli tällä alalla mielestäni tutkimus kannattaisi, tutkimustyö kannattaisi ja insinööreillä olisi vielä työtä. Tohtori Borgest, Saksan liikenneministeri Dobrink teki neuvostossa viime viikolla ehdotuksen, jossa hän ehdottaa, että autojen estolaitteet tulisi laillistaa, jos ne ovat välttämättömiä uusimman teknologian kannalta. Mitä mieltä olette tästä Dorblinkin ehdotuksesta ja kuka määrittelee tämän uusimman teknologian, johon hän viittaa? Nyt ei mikrofoni ole päällä. Toivon, että tämän pystyy tulkkaamaan hyvin. Minun mielestäni tuo on pelkkää sanahelinä. Eli te ette pidä ehdotusta yhtään minä, niinkö? No juuri niin. Sitten vielä yksi kysymys. Kyllä minä ymmärrän, että tämä on ongelmallista, kun ajatellaan niin tuottajia kuin meitä kuluttajiakin, niin meillä on ihan oikeutettuja intressejä tietenkin kummallakin osapuolella. Eikö sitten mielestänne olisi järkevää, jos nyt mentäisiin vielä yksi askel pidemmälle, niin eikö olisi järkevää, kun puhutaan nykyajoneuvoista ja siis järjestelmiä ohjailevat nämä ohjelmistot ja näin ollen ohjelmistot saattavat myös manipuloida näitä järjestelmiä. Eli pitäisikö auton ohjelmisto ottaa osaksi tyyppihyväksyntää ja että autojen ohjelmistot tulisi julkaista aivan täysin? Voitaisiinko näitä tällaisia skandaaleja sitten välttää mielestänne? Se, jos ohjelmistot tulisivat osaksi tyyppihyväksyntää, on mielestäni lisää toimenpide, se on äärimmäisen hankala monimutkainen juttu se, että joka ikisen uuden ajoneuvomallin ohjelmiston analysointi ei ehkä olisi edes mahdollista semminkin, kun ohjelmistoista on jokaista mallia varten sitten vielä lukuisia eri variantteja, niin ei tämä varmaan kyllä mahdollista olisi tyyppihyväksynnän puitteissa. Mutta pistokokeenomaisesti mielestäni olisi järkevää joitain ohjelmistoversioita analysoida hyvin, hyvin syväluotaavasti. Ja tämän lisäksi toteaisin vielä, että ohjelmiston täytyy sitten olla vielä se ohjelmisto, jota autossa käytetään. Muutenhan voitaisiin tyyppihyväksyntä viranomaisille lähettää mikä hyvänsä ohjelmisto tarkasteltavaksi. Ja siinä se. No niin, kiitoksia ja sitten edustaja Henkkelä. Ja, vielen Dank. Ich habe eine Reihe von Fragen. Kiitos. Joitain kysymyksiä voitte vastata ihan lyhyesti. Tehän sanoitte, että tämä lämpöikkuna, jota jotkut valmistajat nyt käyttävät 20-30 astetta, on liian kapea, että se voisi olla laajempi. Voitaisiinko tämä kvantifioida mielestänne ja sitten vielä säännelläkin toteamalla esimerkiksi, että Asta B välillä ei saa laittaa systeemiä pois päältä. Mielestäni paras tapa olisi eri moottoriluokkien kohdalla tehdä laajat mittaukset kaikkien teknisten toimien pohjalta ja tutkia todella sitä, missä lämpötilassa ongelmat alkavat. Ja sitten meillä olisi raja-arvot, jotka on asetettu vakaalle pohjalle. No jos toimittaisiin niin kuin ehdotatte, niin sitten hän autonvalmistajia itse asiassa palkittaisiin mm, siitä, että eivät pysty kunnioittamaan raja-arvoja, kun jokainen saisi sitten vähän itselleen sopivan ikkunan. Eli voisiko se olla vaikkapa 0-35 asteeseen, että tällä välillä ei saa laittaa pois täältä. Ei, minä tarkoitin toista asiaa, siis tietenkin, koska Valmistajat tekevät mitä tekevät, mutta jos todella halutaan kvantifioida tämä lämpöikkuna, niin se täytyisi tehdä sitten kerralla ja kattavasti ottaen koko teknologia huomioon, koska nyt kaikki vähän katselevat ja kokeilevat tahoillaan, että mihinkä arvoihin päästään ilman sen suurempia ponnisteluja. Ja jos nyt ajatellaan erilaisia moottoreita ja tarkastellaan niitä syvällisesti ja nähdään, että mikä on teknisesti mahdollista, niin sitten saataisiin kunnolliset perustellut arvot ja niitä voisi sitten soveltaa kaikille. Nyt kaikki vähän touhuavat vaan omiaan. No täällä on puhuttu erilaisista lämpöikkunoista, mutta onko muita teknologiaikkunoita, vaikkapa kosteus, korkeus, jotain tällaisia? Kyllä muitakin vielä on. Ähm, korkeus on yksi asia, josta juuri viime aikoina on hyvin paljon keskusteltu kun ajatellaan tätä toimintamekanismia tai toista eh, mekanismia, koska eh, pakokaasujen kierrätyksessä, eh, jos ajetaan korkealla, eh, korkeassa ilmanalassa, niin ilma on ohuempaa ja jos ilmaa ohennetaan entisestään niin kuin järjestelmä tekee, niin sitten ei enää eh, polttomoottorin poltto ole stabiilia vakaata, vaan sitten syntyy sivutuotteita ja eh, tämä on ongelmallista. Joten kun puhutaan tästä ilmanpaineikkunasta, niin en näkisi ongelmaa. Tässäkin täytyy tietenkin katsoa sitä tapauksia, että mihin asetetaan nämä rajat. Asetetaanko rajat niin, että auto myös korkeassa, korkeassa ilmanalassa, vaikkapa Grossglocknerin vuorella, pystyy ilman sen suurempia pakokaasulisäyksiä ajamaan, vai sanotaanko, että A700 metriä on esimerkiksi se korkeus, jonka, jota korkeammalla ilmanalalla tämä järjestelmä täytyy voida laittaa pois päältä. No sittenhän ehkä tarvittaisiin myös tällainen korkeusikkuna. Entäpä kosteus? Entäpä kosteusikkuna? Mitäs mieltä olisitte siitä? No mitä kosteukseen tulee, niin siihen en kyllä näe tarvetta. Viimeinen kysymykseni. E v, gmbh yritys on havainnut, että polttoaineen laadulla voi myös olla vaikutusta testituloksiin, siis erilaisilla polttoaineilla, niin eri laadulla. Onko tämä totta? Voitteko vahvistaa tämän ja tulisiko lainsäätäjän siinä tapauksessa, että se pitää paikkansa puuttua tähänkin? No mitä tulee polttoaineen laatuun, aivan epäilemättä että sillä on vaikutus pakokaasujen laatuun. Se heijastuu kyllä pakokaasujen laatuun. Nyt en ihan spontaanisti kyllä osaa sanoa, että mitä lainsäätäjä voisi tehdä. Ei minulla rehellisesti sanottuna kyllä mitään spontaania ehdotusta tähän ole, mutta ehkä tätäkin voitaisiin pohtia vielä. Kiitos. Kiitokset. Sitten edustaja Federle. Thank you so much. Paljon kiitoksia että selititte meille aika monimutkaisia asioita meille tavalla, jonka toivottavasti ymmärrämme. Ja kiitos tiedon jakamisesta. Kysymykseni olisi ensiksi haastattelunne, jonka annoitte ZDFL 2016, kun skandaali paljastui. Te sanoitte, että te ette luota niin paljon autovalmistajiin oli tämä Dieselgate tai Volkswagen-skandaali jotenkin paljastanut teille jotain uutta? Vai epäilittekö jo, että estolaitteita käytettiin? Mikrofoni. Noin kymmenen vuoden ajan olen kertonut oppilailleni, opiskelijoille, että tämä on ihan järjetöntä testi sykli on epärealistinen ja käytäntöä optimoida sykliä varten. Olen ollut hyvin hämmästynyt, en tästä Dieselgateista, vaan enemmän siitä, että se tuli julkiseksi vasta 2015 eikä aikaisemmin. Se oli oikein selkeä vastaus, kiitos. Onko joku autonvalmistaja, ää, äh, Volvo saa, saa, eikä vain VV, onko he pyrkineet antamaan omasta puolestaan selityksen sitä, mitä tekevät. Onko kykään niistä kyennyt tarjoamaan teille selitystä, joka olisi pätevä? Eivät ole selityksiä tarjonneet. He ovat ZDFlle antaneet selityksiä. Tänne ovat olleet hyvin yleisluontoisia – eivät ole selittäneet, mitä todella tapahtui. Kiitos. Viimeinen kysymys. Onko auton valmistajia muuttaa auton tietokoneiden asetuksia niin, että, ku, että EGR tai pakokaasun käsittely pitäisi jättää pois, vai onko se auton ohjelmiston laatia aina, joka tekisi tämän kalimuroinnin? jos ohjelmiston estolaite, se selvitetäänkö se ohjelmiston dokumentoinnilla vai tarvitaanko sen lähdekoodia? Mainitsin, miten tämä toimii. Voin kuvitella kahta erilaista tapaa paljastaa tämä. Klassinen tapa on toimittaja Bosch tai Continental tarjoaa tämän keskusyksikön, äh, tämän softanilman dataa – tähän softaajassa on kaikki nämä kynnysarvat, joilla kytketään laitteita päälle tai ei, ja jätetään auki. Se on satamanvaraisia oletusarvoja. Ja otan valmistajat alkavat, ää, äh, aset, alkavat asettamaan näitä parametreja halujensa mukaan. Tämä on yksi malli. Toinen malli on, että ää, äh, toimit, tavaratatoimittaja, ohjelman toimittaja, tota, aika neutraalilla softalla valmistetun ää, yksikön, tämmöisen Linux yksikömallin, ja sitten valmistaja alkaa asentaa ää, autosapin avulla omaa ohjelmistoa siihen. Siellä moottorivalmistaja voi valmistaa oman ohjelmiston, ja on olemassa myös yrityksiä, jotka auttavat koodaamisen tähän tarkoitukseen. Auttavat ko- koodaamisessa tähän tarkoitukseen. Děkuji, pane profesore. Také mě dovolte poděkovat vám za to, že jste dnes mezi nás přišel a myslím, že je pro nás všechny. Kiitos, puheenjohtaja. Erittäin kiinnostavaa meidän kaikkien nyt kuulla teidän asian tuntevia huomioitanne. Te totesitte, että toivoisitte, että raja-arvot olisivat korkeat ja että testit olisivat toimivat. Pidättekö tämänhetkisiä raja-arvoja epärealistisina? Katsotteko, että normit ovat nyt tällä hetkellä sellaisia, että ei niitä edes voi saavuttaa? Periaatteessa viimeisemmän kysymyksen pointti oli tämä juuri. Niin, pitkällä aikavälillä tosiaan nämä rajat voitaisiin asettaa jopa alemmaksikin, mutta niin, että arvot olisivat vielä aika realistisia, mutta todellisuudessa kukaan ei oikeastaan välitä niistä, joten minun mielestäni olisi prioriteetti se, että pantaisiin täytäntöön olemassa olevat arvot ja sitten myöhemmin mentäisiin askel eteenpäin ja tavoiteltaisiin tiukempia arvoja. Mutta ensin kuten olen kirjoittanut jo. Minusta on tärkeää, että olemassa olevat raja-arvot tai ne, tai ne todelliset arvot, ne tiellä mitatut arvot, ei pelkästään labra-arvot, ne tiellä olevat arvot olisivat sellaisia, että niihin, niihin pyrittäisiin ja niitä noudatettaisiin. Kiitos. Minua kiinnostaisi vielä kuulla, ja tähän te oikeastaan jo viittasittekin kirjallisessa vai oliko suullisessa vastauksessanne, että valmistajat eivät ole kyllin luovia autovalmistajat. Mikseivät? Te sanoitte, että jo kymmenen vuotta sitten sanoitte opiskelijoille ne, että testisyklit ovat epärealistisia ja että tarvitaan jotakin uutta. Miksi ihmeessä sitten on niin, että uutta teknologiaa ei ole kehitelty teknologiaa, joka toimisi myös kevyissä dieselajoneuvoissa niin, että päästöjä saataisiin vähennettyä. Aikaisemmin ei ole ollut tarvetta auton valmistajilla kehittää tehokkaampia teknologioita, koska he nukkuivat yönsä ihan hyvin näillä nykymenettelyillä. Otetaanpa esimerkki. Tarvetta ei ollut puhutaan jälleen äh, pakokaasujen uudelleen kierrättämisestä. On hyvin hankala säätää ne tiettyyn arvoon. Siinä on hyvin pieni vaihteluväli, eli yhtäältä on liian paljon pm ja toisaalta liian vähän. Ja valmistajat ovat oppineet kontrolloimaan tätä, tätä arvoa lähes staattisissa olosuhteissa, mutta autonvalmistajat tietävät myös, että on hyvin va- vaikea ää, kontrolloida näitä arvoja todellisissa olosuhteissa. Ja sitten sanotaan, että kun saan aikaiseksi ää, paremman valvontajärjestelmän todellista elämää varten, niin itse asiassa toisaalta taas varsinaisessa tekstis, tekst, testisyklissä tätä ei vaadittu. Ja tämä on syy siihen, että niitä ei kehitetty. Ähm, äh, mm, ja nyt vielä ihan viimeinen kysymykseni. Tekstissä kirjoitatte, että valvontaviranomaiset tarvitsevat pätevää henkilöstöä ja tällä henkilöstöllä ei tule olla suoraa tai epäsuoraa yhteyttä lobbaustahoihin. Mitä mieltä olette asiantuntijana? Eikö koko valvontajärjestelmää sellaisena tulisi muuttaa? Um, tämä on aika kriittinen kysymys. Minä olen insinööri, mutta jos nyt sanon tästä jotakin, niin tämä on enemmän henkilökohtainen mielipide. Ja henkilökohtainen mielipiteeni on, että kyllä. Much, um, Kiitokset ja seuraavaksi edustaja Reina. Herr Dr. Borges, Thermofenster. Kiitos tohtori, Borges. Puhuimme tässä paljon lämpö ikkunasta. Kun puhutaan nyt käynnistyslämpötilasta, jos laittomia ajastolaitteita ei ole, niin mikä mielestänne olisi teknisesti odotettavissa oleva vaikutus lämpimänä käynnistettävän eh, moottorin tai sitten kylmäkäynnistyksen jälkeen siis, äh, ovatko päästöt korkeammat vai äh, vähäisemmät. No, yleensä vaaditaan äh, korkeampia lämpötiloja, joten ilmanestolaitteita pitäisi olla niin, että lämpökäynnistetyllä moottorilla päästöt olisivat pienemmät. No niin, siksi minä tätä kysyinkin, kun 48-53 ajoneuvosta tutkimuksessa havaittiin päinvastaista, että kylmäkäynnistyksessä, jolloin päästöjen tulisi olla korkeammat, eh, ne olivatkin alhaisemmat kuin lämpimänä käynnistetyssä moottorissa. Miten tämä voidaan selittää? Teknisesti en tätä pysty selittämään. Tässä haiskahtaa pahalta. No niin, on erityisesti Opel Safirasta todetaan, että Opel Safira eh, täyttää eh, tämän eh, kylmäkäynnistyksessä ja myös lämpökäynnistyksessä lisäys on pieni. Ja sen jälkeen, mitä nyt kuulin, niin itse asiassa tämän Tämä tarkoittaisi sitä, että estolaite on ollut käytössä, koska muuten tätä ei selitetä. No jos tosiaankin tämä laitetaan pois, pois päältä, niin sittenhän pakokaasuarvot laskisivat. Eli se, että Saksan tyyppihyväksyntäviranomainen toteaa, että ei ole syytä lisätarkastukselle riittää, kun oppelia uudelleen kalibroidaan, eli ei tässä tarvita mitään lainsäädäntötoimia ja niin edelleen, niin te ette olisi tästä kyllä ihan samaa mieltä, niinkö? Mikrofoni. Mikrofoni on äärimmäisen tärkeä tulkeille, muuten he eivät kuule eivätkä pysty tulkkaamaan. Niin, te sanotte siis kirjallisessa vastauksessanne, että että pakokaasujen kierrätysjärjestelmien kautta voitaisiin ehkä selittää sitä, että hiukkaspäästöjä halutaan vähentää, mutta eikö euro viitosesta alkaen hiukkaspäästöjen rajoittaminen ja hiukkaspäästösuodattimet ole olleet kuitenkin pakollisia joka tapauksessa? No niin, kaikki ajoneuvot, jotka tulevat markkinoille, niissä on oltava hyvin, hyvin tiukat hiukkaspäästö rajoitukset. Yleensä tämä tapahtuu filterin kautta tai suodattimen kautta, mutta harvat Äh, suodattimet pääsevät 100 prosentin suodatustasoon, äh, jos, jossain tapauksessa ehkä 50 prosenttia. Ja tietenkin täytyy tehdä ero myös äh, hiukkaskoon välillä, kun lasketaan hyviä hiukkasfilttereitä, niin riippuen aina tosiaan näiden hiukkasten koosta ja massasta, niin voi olla tarvetta sille, että vaikka olisi hyvä hiukkassuodatinkin, suodatinkin, niin tulee pyrkiä siihen, että moottorin hiukkaspäästöt ovat mahdollisimman pienet lähtökohtaisestikin. Kiitoksia vielä yksi kysymys. Te sanoitte kirjallisesti, että ette näe mitään teknistä perustetta sille, että Opel Safirassa selektiivinen katalyyttinen pelkistys SCR-järjestelmä eh, eh, suljettaisiin esimerkiksi eh, perusteena se, että lämpötila on alle 17 astetta. Voiko tähän olla jotain teknistä selitystä vai voiko olla niin, että autovalmistajan tulisi tämä sitten osata selittää? Minä en tiedä valitettavasti, mitä viranomaiset äh, tietävät näissä tapauksissa ja mihin viranomaisten kommentit perustuvat, mutta mielelläni kyllä äh, tietäisin, mitä viranomaiset tietävät. Mutta eikö pitäisi olla päinvastoin, että ajoneuvon valmistajan täytyy selittää, mihin estolaitetta tarvitaan, että miksi sitä tarvitaan, ja sitten se voitaisiin sallia. No jos minä olisin KPA, niin haluaisin kyllä mielelläni tietää, että miksi näin tehdään. Siis mm, eivät nämä selitykset mielestäni ole ihan perusteltuja. Tietenkin täytyy ylikuumenemista välttää. Ja kyllä SCR tietenkin tarvitaan tiettyjen nopeuksien saavuttamisen jälkeen. Minä tekisin asian toisin. Kyllä saattaa olla syitä sille, että on näin toimittu. Ehkä syitä on, minä en vain tiedä näitä syitä, mutta haluaisin kuulla nämä syyt. Minä laskisin tai mittaisin lämpötilan ja ottaisin sen kriteeriksi ja pääkriteeriksi, toden totta. Kiitoksia sitten edustaja Evi. Si, grazie. Kyllä, kiitoksia. Minä haluaisin esittää teille kysymys, kysymyksen. No, ensinnäkin tietysti kiittää siitä, että olette täällä ja piditte esityksen. Niin se oli äärimmäisen hyödyllinen, joskin kovin monimutkainen seurata. Minä haluaisin esittää kysymyksen, joka koskee RD-testausta ja näitä kertoimia, niiden mukaan ottaa neuvostoa, jotka hyväksyttiin ihan vähän aikaa sitten 2.1 oli se väliaikainen ja sitten 1.5 on se lopullinen. Ettekö te ole sitä mieltä, tai oikeastaan sanotaanpa uudestaan, voitteko vahvistaa minulle, että tekniseltä kannalta katsottuna tämä kerroin, joka on otettu käyttöön näin muodoin, on kovinkin avokätinen ja eikö se olisi oikeastaan tarpeetonta, kun otetaan huomioon, minkälaista teknologiaa on olemassa ja jonka itse, joita itse meille hetki sitten esittelitte. Tarkoitatteko siis tätä todellista käytäntöä, joka on aika, aika avomielinen. tämän hetkinen käytäntö, niin kyllä, ja sitten tämä uusi RDE sellainen kuin se nykyisenään on otettu käyttöön, eli kun siinä on mukana se kerroin tai kaksi kerrointa, 2,1 ja 1,5. Eli katsotteko, ettekö te katso, että nämä kertoimet ovat kyllä aika, aika avokätiset, aika mm, mm suuria vapauksia jättävät? No minun mielestäni emme voi rakentaa puhtaita autoja yhdessä yössä. Ja me, me tarvitsemme todellakin tietynlaisen siirtymäajan niin, että ne arvot ovat silloin hieman korkeammat. Mutta meidän pitäisi pitää tuo siirtymäaika mahdollisimman lyhyenä. Va bene. Ehm, le faccio un'altra... Niin. Kysynpä toisen kysymyksen sitten, mitä tulee testisykleihin nimeltään Artemis, tämä Artemis Driving Cycle. Jos tänä päivänä meillä olisi käytössä tämä Artemis-testaus tyyppi hyväksyntää varten sen sijaan, että meillä olisi tämä nykyinen uusi eurooppalainen testaussykli, niin tämä on kysymykseni tietenkin nyt täysin spekulatiivinen, mutta olisiko tänä päivänä meillä nyt se tilanne, että meillä olisi liikennöimässä vähemmän päästöjä aiheuttavia autoja, eli puhtaampia autoja. Mitä mieltä olette? Mikrofoni, olkaa hyvä. Hetki aikaa, hetken aikaa sitten puhuit tästä samasta aiheesta. Eli toisaalta luovuus on yhtäältä seurausta tämänhetkisestä syklistä, joka ei vain varsin välttämättä, ää, tai luovuuden puute johtuu tämänhetkisestä tekstisyklistä, joka ei vaadi suuria ä, mukautumisia tai, tai, tai muutoksia. Ja tämä, tämänhetkinen RDE ja sitten taas, taas tämä L, VLTP on se, että tässä otetaan mukaan ajamisen dynaamisempia osia tässä nykysyklissä, mutta minun mielestäni se on edelleen kuitenkin sykli, jota toteutetaan toteutetaan laboratorioolosuhteissa. Ja sen takia minun mielestäni tämä RDN ja VLTPn yhdistelmä saa aikanaan sitten pidemmällä aikavälillä puhtaampia autoja. Ja viimeinen kysymykseni sitten, mitä tulee siihen, että miten voitaisiin paljastaa tällaisten estolaitteiden käyttö, kun vaihdetaan aina laboratorio, laboratoriota silloin, kun toteutetaan tätä uutta eurooppalaista testisykliä. Ja siellä sitten vaihdettaisiin näitä eri testausparametreja. Voisiko tällainen olla yksi tapa paljastaa tällaisen nestolaitteiden käyttö, että vaihdettaisiin aina laboratorioa? ja siellä tehtäviä testejä. About lacking creativity. No olenko minä täällä puhunut luovuuden puutteesta? No toisaalta sitten taas joissakin tapauksissa luovuutta on kyllä ollut aika paljonkin, koska estolaitteita on käytetty sillä tavoin, että niitä on ollut aika, aika hankalakin paljastaa. Estolaitteet ovat monet aika aika kömpelösti kyhättyjä myös, mutta jotkut toiset taas sitten ovat aika hankalia paljasta. On aika yksinkertaisiakin estolaitteita, jos ajaa autolla, autoa, autolla ajetaan samaa sykliä tiellä ja sama sykli, jos se toistetaan tiellä antaa ihan eri tulokset kuin, kuin sillä testipenkissä. Eli tällä tavalla joissakin tapauksissa estolaitteet voidaan paljastaa, mutta sitten on joitakin muita estolaitteita, jotka ovat hankalampia paljastaa. Ne ovat hienommin rakennettuja. Kiitos. Siirrytäänpä seuraavalle kierrokselle. Kolme minuuttia kullekin edustaja Schulze. Professori Borges, täytyypä sanoa, että erittäin mielenkiintoista kuunnella teitä Muistelen tässä omia yliopistoaikoja, kun teitä kuuntelen. Tässä olen kuullut joitain asioita, jotka mielestäni äh, ovat kyllä nyt vieneet valiokuntamme työtä eteenpäin. Te puhuitte esimerkiksi tästä ikkunasta, jota ehkä tarvitaan myös ilmanpaineen äh, suhteen, miksi saattaisi olla tarpeen äh, saattaa sulkea järjestelmä, kun ajoneuvolla ajetaan tarpeeksi korkealla, ohuessa ilmanalassa, erässä e, e, e, isossa saksalaisessa lehdessä Opelin viitaten puhuttiin samasta asiasta vastikään, mutta ilman näitä teidän esittämiänne perusteluja. Joten tiedemiehenä onko mielestäni tilanne nyt sellainen, että osittain tehdään ehkä ehdotuksia, joita ei perustella. Esimerkiksi e, Opelilla saattaisi olla vastauksia esitettyihin kysymyksiin. Minulla on sellainen vaikutelma nyt, että tässä hiukan ehkä liiankin nopeasti e, tuomitaan e, näissä erittäin monimutkaisissa teknisissä kysymyksissä. No tietenkin autovalmistajilla pitää olla tilaisuus vastata ja perustella. Tässä jo viittasinkin yhteen tapaukseen, josta aiemmin puhuimme, eli, eli tuo SCRn nopeuskynnys. Totta kai autonvalmistajilla täytyy olla tilaisuus perustella järjestelmän sulkeminen. Kiitos. Ja sitten toinen kysymys. Joitain vuosia vietin yliopistossa, monia vuosia talouselämässä ja iso erohan siinä oli. Yliopistossa insinöörinä minulla oli sellainen vaikutelma, että ratkaisuja voi löytää kaikkiin asioihin. Me olemme fiksuja, luovia, älykkäitä, mutta usein ei ehkä aina sitten katsottu kustannuksia. Ja talouselämässä täytyy myös tarkastella kustannuksia ja ehkäpä autonvalmistajat joutuvat katsomaan, että mitä se kuluttaja sitten on valmis maksamaan. Eli tämä ehkä olisi kalliimpaa, mutta jotta näitä lämpöikkunoita esimerkiksi voitaisiin muuttaa. Puhuitte siitä, että vasta miinus 20 asteessa tulee ongelmia, vaikka tällä hetkellä mm, tämä on ihan, ihan toisella tasolla. Voisitteko sanoa meille vaikkapa nyt prosentuaalisesti, vaikkei nyt eurolleen, että paljonko enemmän moottorijärjestelmä maksaisi tai pakokaasujärjestelmä maksaisi tai auto maksaisi, jos otettaisiin käyttöön nämä järjestelmät, joita tarvitaan, järjestelmät, joista tässä nyt puhetta on? No, monissa tapauksissa eh, teknisesti eh, paras ratkaisu olisi tällainen sisäinen pakokaasujärjestelmä. Se on äärimmäisen kallis. Sitten tarvittaisiin aivan toisenlainen venttiilijärjestelmä ja no vaikea sanoa sitten mikä on eh, kustannus. Kyllä se joitain satoja euroja maksaisi, eli suhteellisen paljon pientä dieselmoottoria ajatellen. Mutta sitten on muitakin mahdollisia toimenpiteitä, kun puhutaan vaikkapa jäähdyttimistä tai pakokaasujen kierrätysjärjestelmistä, niin voitaisiin ehkä ottaa käyttöön toisenlaisia materiaaleja, jotka olisivat huomattavasti parempia kuin entiset ja mm, ehkä tämä tutkimus maksaisikin paljon, mutta sitten itse valmistus olisi aika edullista. Eri täytyy tietenkin katsoa, että paljonko tämä maksaa per moottori, taikka sitten paljonko kehitystyö maksaa, mutta kehitystyö täytyy tehdä vain kerran, ja sitten kustannukset per valmistettava auto tulevaisuudessa olisivat aika alhaiset. Kiitoksia sitten edustaja Colucci. Arvoisa insinööri, paljon paljon kiitoksia koska selostuksenne olivat hyvin tarkkoja ja selviä. Yritetäänpä leikkiä nyt 72 kahdeksan tunnin aikana. Teillä on mahdollisuus nyt sitten käyttää kaikki mahdollinen, mikä käytettävissä on noksien selättämiseksi. Ja minun mielestäni arvaisin, että nämä, teidän ajatuksenne olisi se, että nämä todellisiin ajo-olosuhteisiin perustuvat testisyklit olisivat se paras ratkaisu. Olenko ymmärtänyt oikein? the ähm, manufacturer needs some time. Kyllä, autonvalmistajat tarvitsevat siis hieman aikaa, jotta ne pystyvät sopeuttamaan toimintansa tähän vakavampaan ja tiukempaan testisykliin. Mutta tämä on hyvä tapa edistää realististen arvojen aikaansaamista. En tiedä, oliko tämä oikeastaan kysymyksesi? Mikro, mikro. Mikro, mikrofoni, olkaa hyvä, muuten emme voi tulkata. Realistisemmat testisyklit, jotka jolla voitaisiin alentaa kustannuksia, mutta toisaalta sitten toinen asia, josta olemme jo keskustelleet viikkokausia. Eli meillä on erilaisia manipulointilaitteistoja. Tämä on se ongelma, joka meillä on. Kuinka voimme tehdä sitten työtä, jotta voitaisiin voitaisiin mm, kontrolloida ja hallita paremmin näitä estolaitteita tai manipulointilaitteita? Tämä on yksinkertainen kysymys. Uh, No, myöskin vastaus on yksinkertainen. No ei, itse asiassa tähän ei olekaan niin helppo vastata, vaikka kysymys on helppo tai yksinkertainen minähän olen maininnut monia erilaisia teknisiä toimenpiteitä, eli on valtava määrä teknisiä toimenpiteitä, joilla tämä ongelma voitaisiin ratkaista. Ja jotkut niistä voidaan panna täytäntöön nopeasti, ja jotkut näistä toimenpiteistä vaativat vielä paljon tutkimusta. Ja niinpä tästä syystä sanoin, että, että jos me vain vähennämme mahdollisuuksia pakoilla tätä testisykliä. Eli jos sisälly, jos emissio pidetään siellä todellisissa ajonaikaisissa arvoissa, niin silloin ikään kuin annamme nostetta teollisuudelle siihen suuntaan, että ne toimisivat myöskin samansuuntaisesti. Eli paljon asioita on, joita voidaan tehdä, mutta ei ole ollut taloudellista motivaatiota tuolla valmistajapuolella tehdä kaikkia tätä, joka olisi mahdollista? Mikrofoni, olkaa hyvä. Si. Valitettavasti. Eli lähtökohtana ovat yksinkertaisesti testi, realistiset testit. Tarvitsemme realistisia testejä kyllä, jos ei sellaisia ole, Voimme tehdä kaikenlaista, mutta siitä ei ole mitään tulosta saatavissa. Ähm, Rosa Greffin from Tunnun Hohenstein seuraavaksi. This one? Yeah. Um, thank you very much. Kiitoksia, professori, että tulitte tänne tänään. Äärimmäisen kiinnostavaa minulle. Jos tietää, että Aschenbach on Hessenissä, mutta sehän on Bayerissa. Maailmankuva vallankumouksesti muuttuu tässä Saksan suhteen. Voimme autoista ja sitä, että yhdessä yössä niistä ei puhtaampia saa ja siirtymäaikaa tarvitaan. Mutta että pienemmät autot saattavat dieselautot saattavat poistua markkinoilta. Mitkä korvautuvat nopeimmin? Mikä teknologia tulee seuraavaksi? Mikä teknologia korvaa pienet dieselmoottorit teille? Millä teknologialla on korkein todennäköisyys voittaa? Tulevaisuudessa pienet dieselmoottorit käyvät kalliimmiksi, taas hybridimoottorit halventuvat. Tällä hetkellä dieselmoottori on halvempi kuin hybridi, mutta dieselleitteen hinnat nousee. Jos me otamme lisätoimia hybrideille, hinnat ovat tipumassa. autovalmistaja lopuksi päättää, että nyt ollaan tässä hybridilaitteiden äh, niiden kannattavuus on taattu. Ja valmistajat voivat miettiä, mikä on parasta ja täyttää kohtuullisen hintaan päästövaatimukset. Ja hybridimoottorit ovat yksi vaihtoehto. Toinen vaihtoehto aikaisemmin dieselin etu bensamoottorin oli parempi polttoainetehokkuus. Mutta, mutta bensamoottoreiden polttoainetehokkuus myöskin kasvaa. Joten paremmat bensamoottorit saattavat korvata dieselmoottorit. On sitten muitakin ongelmia, koska suora ruiskutus Äh, tehokkaammat äh, bensamoottorit, niiden polttoprosessi alkaa muistuttaa diiseliä, joten erittäin tehokkaat bensa-autot tuottavat myöskin nokseja ja hiukkaspäästöjä samalla lailla kuin dieselmoottorit, mutta eivät samassa määrin. Tulevaisuus näyttää, onko tämä hallittavissa, mitä valmistajat pärjäävät. Sitten on muita vaihtoehtoja. Ää, äh, skandinaavisessakin maissa myöskin käytetään nestemäisiä polttoaineita, joita höyrytetään. Maakaasupohjaisissa ajoneuvoissa ei NOx-ongelmaa ratkaista, mutta saa vähemmän hiukkaspäästöjä, jos on vähemmän hiukkaspäästöjä. Ehkä voidaan säätää, rukata moottoria niin, että myöskin NOx-päästöt saadaan alas. Kiitoksia. Sitten edustaja Bonfoy. Kiitos. Aluksi esittelitte eri menettelyt, joilla voitaisiin parantaa kaikkia ke- keinoja hallita noksia, ESR, EGR ja niin poispäin. Ja puhutte, mitä vaikutuksista kun ne asennetaan. Mitä totesitte, että Yhdysvallassa myötävässä työ yleensä äh, on SCR-katalyytit, joten ne vastaisivat Yhdysvaltojen säännöstöä. Kysymykseni on, kustannusten lisäksi mitä sitä painoin ja tulee. Voidaanko näitä soveltaa pienessä dieselmoottorissa? Ja missä vaiheessa? Jotkut ovat todenneet, että on monimutkaista pienessä ajoneuvossa asentaa kaikki mekanismit. Ja, ja, ja näitä Saa saastumisen vastaisia keinoja voidaan koskaan validoida. Ei, teknisesti on helpompaa tehdä pieni, pienestä autosta puhdas kuin isosta nelivetosesta suvista. Tämä on enemmän taloudellinen ongelma valmistajille, sillä kustannukset näkyvät sitten isompana erona pienten autojen hinnassa. Jos autohinta 8000 euroa. Ei se ole niin väliä, jos hinta on 1200 euroa. Ja jos hinta on 50 000, se saattaa olla. Toiseksi Yhdysvaltain tilanne, joka mainitsit. Yhdysvaltojen markkinoilla – monilla valmistella on äh, moni, kehittyneemmät ja kalliimmat pakokaasuun. Äh, en, en nyt mainitse valmistajan, halua mainottaa yhtä valmistajaa, mutta on yksi valmistaja, joka on ottanut käyttöön suhteellisen puhtaat dieselautot Yhdysvaltain markkinoille. Se maksaa kohtalaisesti, se näkyy hinnassa. Toisaalta me näemme, että joillakin tuotteilla on iso ongelmia vasta Yhdysvaltojen vaatimuksiin. On toinen saksalainen valmistaja, joka yritti päästä Yhdysvaltojen markkinoille ja ei pidä unohtaa, ja pidä unohtaa dieselgettiä. Sehän paljastui Yhdysvalloissa eikä Euroopassa. Ok, kiitos. Wir sind ja alle begeistert. Edustaja Henkel. No, mehän olemme kaikki erittäin innoissamme tästä uudesta RDEstä, mutta on siinä yksi huono puolikin, nimittäin se, että kun dieselajoneuvot vanhenevat, mm, jos nyt RDn puitteissa testaa uutta ajoneuvoa, niin miten saadaan selville, ettei 3-7 vuoden äh, kuluttua se olekin huomattavasti ympäristöepäystävällisempi? Hyvä kysymys. Ei sitä yksinomaan RDEn kautta nähdä, että ajoneuvo vielä seitsemän vuodenkin jälkeen on yhtä ympäristöystävällinen kuin aluksi. Ja toden totta tähän liittyy ongelmia. Kun puhutaan EGR-järjestelmästä, niin mahdollista on, että järjestelmä kuluessaan muuttaakin toimintaansa ja autovalmistajilla on tarpeettomankin suuri epävarmuustekijä tässä. Eli meidän täytyisi sitten toteuttaa tällaisia elinkaaritestauksia itse asiassa meillä on sellaisiakin menettelyjä olemassa, että keinotekoisesti voitaisiin ajoneuvoa ikään kuin vanhentaa laboratorioolosuhteissa, mutta tehokkaampaa olisi toimia niin kuin Yhdysvalloissa, että otetaan sieltä liikenteestä niitä vanhoja autoja ja testataan ja katsotaan mikä on tilanne. No niin, eli tällaisessa järjestelmässä tämä olisi mahdollista. Sitten kun täällä on puhuttu paljon estolaitteista, me puhumme ohjelmistoista ja tämän lisäksi olemme tavainneet, että Mitsubishi ja Suzukikin ovat huijanneet, mutta eivät enää laitteistoilla, ei ohjelmistoilla, vaan laitteistoilla esimerkiksi niin, että testeihin onkin lähetetty keinotekoisen keveitä ajoneuvoja ja itse asiassa Vastoin kuin Volkswagenin johtaja, niin Susukin johtaja itse asiassa erosi näissä jälkimainingeissa muutamia päiviä sitten. Oletteko te tällaisia laitteistoja jo nähnyt? No niin, perustavanlaatuinen ongelma toden totta, semminkin kun hiilidioksidipäästöihin liittyy se, että ajoneuvoa täytyy jotenkin eh, nimetä ilmanvastuksen ja massan pohjalta. Ja tässä on aikamoiset laskelmat taustalla ja nämä laskelmat tarjoavat koko joukon virhemahdollisuuksia, myös ihan tarkoituksellisia virheitä. Konkreettisia toimia en tiedä, mutta onhan meillä tällainen ihan standardin luettelo esimerkiksi, että yleensä renkaat laitetaan enemmän täyteen ilmaa kuin tavallisessa liikenteessä, taikka sitten ajoneuvoon liimataan jonkinnäköisiä lisäosia ilman vastuksen muuttamiseksi ja sitten ne taas irrotetaan. Eli että etukäteen ajoneuvoa optimoidaan mahdollisimman paljon ennen kuin testi sitten saadaan käynnistettyä. Kiitoksia ja seuraavaksi vuorossa, vuorossa edustaja Schulze. Fangen wir die Frage anders an. No mitenkäs minä nyt aloittaisin tämän kysymykseni. Daniel Lange ja Felix eh, Donke ovat eri puheenvuoroissaan lehdissä ja muissa medioissa antaneet meille hyvin paljonkin tietoa. Ja Lange itse asiassa on vieraanammekin. Minä olen tässä nyt viime kuukausina ymmärtänyt asian niin, että nämä kaksi herrasmiestä olivat ensimmäiset ja käsittääkseni ainoat, jotka saattoivat havaita tällaiset ohjelmistomuutokset. Ja siksi kysyisinkin teiltä, että ennen näitä paljastuksia, niin olitteko jollakin tavalla näitä kahdelta herralta kuulleet laittomista käytännöistä. Tehän olette jo vuosia toimine, toiminut tällä alalla, kun te olette puhunut opiskelijoiden kanssa ja niin edelleen, niin onko teillä, teille edes vihjattu tämänkaltaisten käytäntöjen olemassaolosta jo aiemmissa vaiheissa. Kyllähän se nyt aika yllättävää on ja hämmästyttävää suorastaan, että asiat nyt yhtäkkiä ovatkin vasta paljastuneet. No, alalla on jo pitkään ollut tiedossa, että yhtäältä testisykli on todella epärealistinen ja toisaalta kaikki toimijat ovat optimoineet syklin optimoineet ja kehittäneet ihan optimointi keinoja sykliä varten ja sanoneet, että se mitä tieliikenteessä tapahtuu ei kiinnosta minua. Tämä on ollut teollisuuden käytäntö jo pitkään ja se on ollut tiedossa. Ja kaikki, jotka alalla ovat toimineet, tämän ovat tienneet. Se, että on ollut eksplisiittisiä estolaitteita, on uusi tieto. Kiitoksia vastauksestanne. Vastauksen ensimmäisessä osassa – niin, meillä on siis lainsäädännöllisiä määräyksiä ja kai autovalmistajat nyt ja yritykset ovat toimineet näiden pohjalta. Siis yhtäältä on ihan tämä rikkomus, eli estolaitteiden käyttö, ja toisaalta sitten tähän eh, liittyvät vaikutukset. Eli laittomat eh, estolaitteethan nyt ovat tämä rikkomus. Juuri näin mutta kun tätä lainsäädäntöä voi tulkita hyvin monin tavoin juuri moottorin suojelemisen osalta, varmaan minäkin autonvalmistajana sitä olisin tulkinut itselleni sopivalla tavalla. No niin, kun lainsäätäjä sanoo, että niin, <laughs> tällaiset raja-arvot nyt on, mutta älkää niistä välittäkö suunnilleen, niin äh, sehän nyt vain kutsuu siihen, että lähdetään äh, kokeilemaan. Estolaitteita on hyvin, hyvin epämääräisesti kuvailtu. Kiitoksia sitten edustaja Ertuk. No niin, tohtori Borges, onpas hyvin mielenkiintoista kuulla teitä. Minä otin tämän teidän piirroksenne vielä tässä esiin, ja jos nyt oikein näen, niin onko tämä tässä siis, siis mitä tulee moottorista ulos, ja nämä pakokaasut, niitä uudelleen käytetään tässä vielä, tai siis kierrätetään niiden ää, lämpöä, ja osa menee sitten pakokaasusta ihan ulos, tai pakoputkesta ihan ulos. Kyllä, 30-50 prosenttia juu. Niin, niin kysyisinkin, että jos tämä pakokaasujen kierrätysjärjestelmä, LNT tai SCR, NOx-loukku tai selektiivinen katalyyttinen pelkistys, ylipäätään olla tai palvella jotenkin moottorin suojelemiseksi, koska onko tämä edes relevanttia moottorin suojelemiseksi? No itse moottorille ei. Mutta jos katsotaan moottori, moottoriksi siis ainoastaan se, mikä nyt on ihan siis tämä itse moottori, tai jos koko järjestelmä lasketaan moottoriksi, siis polttomoottori plus pakokaasujen käsittelyjärjestelmä. Mutta yksinomaan moottorille tämä on epärelevanttia kyllä. Kiitos. Sitten edustaja Herbrandi. Yes, thank you, Madam Chair. Um... Yes, puheenjohtaja. Herra Borges te sanoitte, että autovalmistajat eivät ole kiinnostuneita ja siitä, että teillä on puhtaampia autoja. Että he ovat ainoastaan kiinnostuneita pääsemään läpi tästä testisyklistä ja tekninen kehitys keskittyy tähän testisykliin päihittämiseen. Ymmärsinkö oikein? Right. Kyllä. Ja tämä painottaa totta kai testisyklin merkitystä. Sanoit myös, että et ollut hämmästynyt Dieselgateista ainoastaan siitä, että se tapahtui 2015. Onko teillä käsitystä, että kun puhutte alaa tuntien, että julkiset viranomaiset olivat hyvinkin perillä sitä, mitä tapahtui. Ei estolaitteista, valitaan yleisemmin että autovalmistajat ainoastaan keskittyvät testisyklin päihittämiseen eikä puhtaampiin autoisiin. Minun käsitykseni mukaan viranomaiset tietävät, missä mennään. Jossakin Euroopan maissa joko ei tiedetä tai yritetään olla tietämättä. Yritetään olla tietämättä, kyllä. Otetaanpa Saksa sitten tapaustutkimuksen kohteeksi professorina olette varmaan ollut julkisten viranomaisten kanssa yhteydessä. Ehkä olette keskustelleetkin niistä. Oletteko te viime vuosina keskustelleet näistä kysymyksistä saksalaisten viranomaisten tai muiden eurooppalaisten viranomaisten kanssa? En ole keskustellut näistä asioista julkisten viranomaisten kanssa. Olette koskaan lukenut julkisesta lähteestä mitään julkiselta viranomaiselta, joka olisi näyttää, että he tietävät tästä erittäin paljon. Julkista lähteistä pystyy joskus lukemaan testeistä, että yksityiset organisaatiot voittavat tarvitsemattomat organisaatiot, joissa julkiset viranomaiset saavat vinkkejä, eivätkö ole näihin eh, viitteisiin reagoineet. Ja kun puhutaan oikeasta ta- lainsäädännön täytäntöpanoista ja ja yhteisen hyvän puolustamisesta, kuten puhtaan ilman puolustamisesta, että Euroopan olisi pitänyt ryhtyä toimia paljon aikaisemmin. En nyt oikein ymmärtänyt kysymystä. Lähtee sitä, että tätä yleistä tietoa oli. Että laboratoriotestien ja todellisten päästöjen välillä on klappia. Olisiko viranomaisten pitänyt toimia paljon aikaisemmin? Kyllä, uskon niin. Kiitos. Salva. Muchas eh, gracias. Paljon kiitoksia puheenjohtajalle ja kiitokset insinöörille myös. Yksi kysymys tekniseltä kannalta katsottuna. Nämä siirtymävaiheet vaiheet uusien päästötavoitteiden saavuttamiseksi euro 5 ja euro 6 kohdalla? Ovatko ne mielestänne riittävät nämä siirtymäajat? Ja toiseksi, kuinka tämä toimii muilla markkinoilla, esimerkiksi Yhdysvalloissa tai Japanissa? Kiitos. Uh, Olen tehnyt töitä myöskin japanilaisille asiakkaille. En tiedä ihan tarkkaan, kuinka japanilaiset lainsäätäjät toimivat. Mutta mitä tulee USAhan, niin ehkä siellä ei ole ollut tällaisia siirtymäsyklejä. Normaalisti, jos kaikki sujuu hyvin, niin nämä siirtymäajan syklit tai siirtymäajat eivät ole välttämättömiä. Mutta nyt meillä on sellaisia autoja, joilla ei näitä vaadittuja tavoitetta rajoja voida noudattaa. USAssa autonvalmistajat tietävät, mitä tapahtuu, jos he huijaavat. Ja he ovat pysytelleet muutaman, muutama poikke, poikkeusta lukuun ottamatta äh, rajojen sisäpuolella ja sen takia USAssa ei ole ollut tällaisia siirtymäajan tilanteita. Kiitoksia. Toinen kysymys sitten. Minusta vaikutti siltä, että te ikään kuin olitte hybridien kannalla. Tietenkin nyt ne ovat vielä pensaperustaisia ymmärrettävästi, mutta olisiko mahdollista tämänhetkisellä teknologialla tai tulevalla teknologialla saada aikaiseksi hybridi, jossa käytettäisiin diiseliä? Mikrofoni, olkaa hyvä. On mahdollista rakentaa myös dieselhybridejä, mutta sit siinä tapauksessa meillä on tupla kulut. Meillä on toisaalta nousevat dieselin kustannukset ja sitten suhteelliset korkeat kustannukset hybridistä. Sitten on olemassa myös muutamia muutamia dieselhybrideitä hybrideitä ja jo markkinoilla. Niitä on jo. Okay. Ilman, ilman mikrofonia ei onnistu puhuminen tässä parlamentissa. Niin, on olemassa muutamia dieselhybrideitä jo markkinoilla, mutta se on kovin poikkeuksellinen ratkaisu vielä nykyään. Ihan muutamassa tapauksessa ne voivat olla hyviä, mutta periaatteessa yleisesti ottaen mm, minun mielestäni se ei tule olemaan sellainen ratkaisu, joka kattaisi suuren valikoiman autoja. Ja sitten ajalla sen. Siirrät, yes. Eh, Kiitoksia. Vain olin tässä miettimässä tai olin hoitamassa toista asiaa, valitettavasti en kuullut esitystänne, niin, mutta halusin kysyä teiltä ihan ensimmäisenä, että kun tunnette hyvin tämän sektorin, niin kysyisin teiltä, että uskotteko, että miten tämä nyt sanoisin, että nämä toimenpiteet, joita olemme vaatineet autosektorilta, autolalta, niillä on ollut se vaikutus, että ne olisivat nopeuttaneet toimenpiteiden täytäntöönpanoa niin, että se on siihen pisteeseen asti, että se on aiheuttanut tällaisen, sanotaan nyt, tällaisia luovia ratkaisuja, ne niin on saanut aikaan luovia ratkaisuja, koska tuossa totesitte, että tällaiset ää, testaussyklit pitäisi suunnitella etukäteen tai itse asiassa. Valmistussyklit pitäisi suunnitella hyvissä ajoin etukäteen. Esimerkiksi omassa maassani eh, järjestelmä eh, eh, valmistetaan pieniä ja keskisuuria autoja. Jos nyt tässä puhutaan AdBluesta, niin mikä olisi se kaikkein tehokkain järjestelmä pienille ja keskisuurille autoille sanotaan nyt tässä lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä, ennen kuin saavutetaan se täydellinen auto, saasteeton auto, niin voitaisiinko ajatella, että jos voidaan hyödyntää suuruusluokan tuomia etuja, niin tätä teknologiaa voitaisiin saada äh, tuotua hintatasoltaan alemmas niin, että AdBlue-järjestelmään varustettuja keskisuuria autoja voitaisiin valmistaa – asianmukaisesti ja asianmukaisin kustannuksin ja dieselversioina. Ja sitten ehdottitte, ymmärtääkseni sitä, että voitaisiin, tai on puhuttu, että voitaisiin vähentää polttoaineen kulutusta jopa kolmeen litraan. Tämä on tendenssi. Voitaisiinko sopia niin, että jollakin tavalla saada sopimus aikaan siitä, että testit olisivat realistisia, että nähtäisiin ainakin, että jos saastetaan, saastutetaan, niin sitten saastutetaan sillä välin, kun etsitään tapoja päästä saastuttamisesta eroon kokonaan. Ja jos puhutaan nyt kolmen litraisen koneen bensa autosta, niin voitaisiinko vähentää tätä vaikutusta siihen asti, kunnes löydetään tämä ideaali ratkaisu näillä, näillä työkaluilla, joita olet ehdottaneet. Professori, nyt teillä on 10 sekuntia oikeastaan enää vastausaikaa, mutta minä voin antaa vähän ylimääräistä aikaa nyt tähän pakettiin. Yeah. No, no, no, no, it's okay, it's okay, it's okay. yes, professor come to your first question. No ensimmäisen kysymykseesi, onko mahdollista, että näillä uusilla teknologisilla ratkaisuilla, tai nämä ratkaisut tulisivat halvemmiksi tulevaisuudessa? No kyllä jotkut niistä voivat halventua, mainitsitte SCRn tässä tapauksessa. En usko, että näin käy, koska nämä katalyyt ovan, ovat, tai katalysaattorit ovat kovin äh, hintavia. Siellä on pumppujärjestelmä ja annostelujärjestelmiä mukana. Ehkäpä Ehkäpä teollisuus kehittelee ihan uuden tyyppisen katalyytin, mutta tällä hetkellä en näe oikeastaan mahdollisuuksia tässä hetkessä. Mutta mainitsin muita tekniikoita myös silloin, kun ette itse ollut paikalla kuulemassa. Ja nämä tekniikat tarvitsee oikeastaan vain kehitellä riittävään pisteeseen. Mainitsin tuossa aikaisemmin, että ehkä löytyy uusia materiaaleja, jotka vähentävät tukkeutumisen riskiä. Tämä on tietysti iso tutkimus- ja kehitysponnistus, mutta kun tämä ponnistus on tehty, niin pitkällä aikavälillä voi olla niin, että tätä voitaisiinkin valmistaa halvalla. Mutta tätä ei voida tie, tie, tietää ennen kuin tehdään tutkimusta. Ja toisaalta sitten toinenkin asia on yksi autonvalmistaja, jolla nyt markkinoilla sellainen moottori, jossa on kaksinkertainen pakokaasujen uuden takaisinkierrätysjärjestelmä. Ja se on toinen tapa panna tämä täytäntöön. Eli täysin ulkopuolella toisessa osassa autoa kierrätetään osa näistä pakokaasuista. Eli tällainen yhdistelmä on mahdollinen myös. Voisi olla mahdollista myös vähentää tällä tavalla pakokaasupäästöjä, NOx-tyyppisiä pakokaasupäästöjä ja tämä on tietysti noksiin liittyvä kysymys myös. Ja ehkä jos huomaamme, että voimme käyttää tätä matalapaineista EGR-järjestelmää, koska pakokaasut otetaan talteen hiukkassuodattimen jälkeen ja silloin tämä tukkeutumisefekti vähenisi. Ja ehkä pidemmällä aikavälillä korkeapaineinen EGR voitaisiin korvata matalapaineisella EGRllä. Ja samaan hintaan sitä voitaisiin ehkä myydä tai ehkä hieman kalliimmalla, mutta jotta päästäisiin tuohon pisteeseen, täytyy tehdä paljon tutkimusta vielä. Eli nämä ovat sellaisia eh, yksittäisiä vaiheita ja kulueriä, jotka täytyy, eh, täytyy suorittaa ja katsoa, että toimiiko se sitten. Edustaja Kyllönen. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia, herra Borgest. Äh, olisin esittänyt kaksi kysymystä täältä öljymontun pohjalta, eli autokorjaamon varjossa kasvaneena kiinnostaa, äh, millainen ratkaisumalli voitaisiin rakentaa retrofittauksen kautta, tai olisiko siinä mitään, mitään elementtejä, koska meillä on olemassa oleva iso autokanta, joka selvästi tarvitsisi myös päästövähennystä. Ja jos mietitään kiertotaloustoimintamallia, niin olisi selkeästi fiksumpaa ehkä korjata vanhaa kuin ostaa aina uusi ja tulla huijatuksi autokaupassa. Miten näette näiden jälkikäsittelylaitteiden mahdollisuuden? Tuntuu tällä hetkellä, että ne on blokattu pois markkinasta juurikin sen takia, että niitä ei ikään kuin näytetä mahdollisuutena muutoin kuin raskaaseen liikenteeseen ja, ja busseihin puhdistustekniikat kehittyy kuitenkin koko ajan ja filtteriteknologia on mennyt eteenpäin vauhdilla. Sen lisäksi haluaisin kysyä myös, kun puhutaan tästä ikuisesta mantrasta, suunnittelu vie aikaa, tutkimus vie aikaa, toteutus on kallista. Jos me asetetaan, ja toivottavasti asetetaan tiukat raja-arvot ja vaaditaan tiukat vaativat testit, niin paljonko teollisuus todellisuudessa tarvitsee armon aikaa, lainausmerkeissä siirtymäaikaa, jotta he pystyvät vastaamaan näihin uusiin vaatimuksiin. Tässä on kaksi peruskysymystä. Ensinnäkin nämä jälkiasennetut. Uh, maittain elinaika vaihtelee kymmenen vuotta autolla. Ja jotakin case, muita keissejä. Esimerkiksi rakennusteollisuuden moottorit, maatalouden moottorit, joissa elinkaari on 20, 30, jopa 50 vuotta. Jälkeenpäin asennettu ratkaisu on se oikein oikein hyödyllinen, mutta teknisesti hyvin vaikea, koska täytyy mennä syvälle kon- moottoriin säätötekniikkaan. Joten tämä moottorin kontrolli pitäisi vaihtaa. Ja se on vaikeus. En sano, että se on mahdotonta, mutta vaikeus. Ja voisitteko tämän toisen pointin toista ja ihan vauhdilla pitää? Aina sanotaan, että we, need to, uh, we can change because it's expensive. Aina sanotaan, että muutos vie aikaa. Kuinka paljon aikaa pitäisi jättää teknologialle ja yritykselle? Ja asetetaan tiukat rajat. Ja hyvä testaussysteemi. Jos me poliitikot pystymme sitten päätöksiä ylipäätänsä. 70-luvulla käytiin keskustelua bensa-auton katalysaattoreista. 70-luvulla valmistajat sanoivat, että tämä on mahdotonta, ei se toimi. Ei se voi koskaan olla toteutettavaa. Lainsäädäntö muuttui ja sitten se toimiikin. Joten on aina vaikea sanoa, kauan aikaa tässä menee. Ja kuinka paljon se maksaa. jos markkinoilta tai lainsäädännöstä toisesta puolelta on vaatimuksia monessa tapauksessa mahdollista toteuttaa uutta teknologiaa kolmessa vuodessa. Mutta se on kiinni teknologian monimutkaisuudesta. Kiitos oikein paljon. Tämä oli viimeinen kysymys. Kylläpä te olette, muuten niin viimeinen kysymys vielä edustaja Reidat. Olette olleet todella, äh, kyllä kunnioitettavia. Niin, te totesitte, että ohjelmistojen avaaminen olisi hyödyllistä. Ja yksi edellytys olisi mielestäni sitten äh, ohjelmistojen dokumentoiminen. Olisiko tällainen dokumentoiminen äh, sellaista, että se automaattisesti jo sisältäisi tiedot siitä, mitä varten ohjelmiston mikäkin osa on olemassa. Eli voitaisiinko näin sitten ehkä mahdollisesti joutua perustelemaan kaikki eri estolaitteet Eli voitaisiinko tässä oikeastaan kaksi kärpästä lyödä yhdellä iskulla? No niin, yhtäältä dokumentoinnin kautta täytyy tietenkin varmistaa se, että ohjelmisto dokumentoidaan oikealla tavalla. Eli esimerkiksi nämä moottoriohjausjärjestelmät ovat äärimmäisen monimutkaisia ja jos tehdään pienikin ohjelmisto, muutos, jonka ohjelmoija voi tehdä tunnissa, niin sitten menee kyllä tutkijalta kaksi viikkoa sen tarkastelemiseen, että mihin kaikkeen tämä pienen pieni ohjelmistomuutos oikein vaikuttaakaan. Ja tätä varten kyllä dokumentaatio olisi erittäin hyödyllistä. Mutta niin kuin sanottu, täytyy varmistaa se, että kyseessä on oikea dokumentaatio kerran eräällä ajoneuvovalmistajalla esimerkiksi oli tällainen niin kutsuttu akustinen funktio. Sillä oli kuitenkin ihan toinen eh, syy kuin ajoneuvon akustiikan parantaminen. Eli eh, joka lukee tämän dokumentaation, hänen täytyy itse sitten vielä tehdä ajatustyötä ja eh, löytää piilomerkityksiä. TYF on, tai Tyffin edustaja joulukuussa totesi, että he olisivat mielellään ohjelmistoja tutkineet, mutta autonvalmistajat vetoavat liikesalaisuuteen. Näettekö tässä perustelut, eli jos TYF saisi tarkastella ohjelmistoa, niin vahingoittaisiko se jotenkin ajoneuvovalmistajan kilpailuasemaa ja hänen täytyisi liikesalaisuutena tätä kohdella? No, Äh, mitä liikesalaisuuteen tulee, niin kyllä minä uskoisin, että tämä asia voitaisiin hoitaa, jos TYF äh, tai joku muu järjestö, mikä nyt tahansa olisikaan sitten kyseessä, äh, jos se saisi yhden valmistajan ohjelmiston, täytyisi varmistaa, että seuraava valmistaja saa tämän käsiinsä, jotta voi sieltä sitten kopioida itseään kiinnostavat asiat. Kyllä minä uskon, että tämä voidaan hoitaa ja tietenkin tämä voitaisiin hoitaa myös niin, että otetaan eri autovalmistajilta sitten nämä ohjelmistot. Ja tieten, kyllä minä uskon, että tämä on ihan ratkaistavissa oleva ongelma. Kiitos. Kiitos suuresti teille, professori. Kyllä, ansaitut suosiosoitukset nyt. Uh, Jopa sosiologille niin kuin minä tämä oli erittäin selkeä kuuleminen, mm, suoraa puhetta, selkeää puhetta. Ehkä teille toimitetaan vielä kirjallisia lisäkysymyksiä jälkikäteen, mutta vielä kerran kiitokset siitä, että tulitte vieraaksemme vastaamaan kysymyksiimme. Kiitos paljon. Kiitos. I would like to proceed. Ja nyt tämän päivän viimeinen kuuleminen toivottavasti pysytään yhtä kurjalaisena kuin tähänkin asti niin, että saadaan ajallaan kokous päättymään. Ja sieltä jo herran lange tuleekin. Have a seat, um, Mr. Daniel Lange. You are CEO um, uh, of... Herra Lange, te olette Faster ITin toimitusjohtaja. Uh, te konsultoitte IT-alalla. Teillä on lähes 20 vuotta kokemusta autoalalta. Olette ollut BMWn IT-strategian äh, arkkitehti muun muassa sekä muissa tehtävissä BMWssä muun muassa telematiikkaa kehittelemässä, joten te olette erittäin pätevä vastaamaan kysymyksiimme. Ja muistuttaisin kaikille, että mitä tulee kirjallisiin kysymyksiin, niin Felix Domke, joka on tehnyt työtä Boschin päästöjärjestelmä, työssä, teki kanssanne yhteistyötä näiden kirjallisten vastauksien valmistelussa, mutta me päätimme kuitenkin, että tämän kuulemisen jälkeen voidaan sitten Langelle, mutta myös Domkelle toimittaa lisäkysymyksiä kirjallisesti, jos tarpeen. No niin, lämpimästi tervetuloa tänne kokoukseemme. Saatte puheenvuoron niin, että voitte ensin alustaa meidän aiheesta. Um, kiitoksia oikein paljon. Paljon kiitoksia, että minulla on kunnia puhua teille täällä tänään. Minun mielestäni te olette oikein tärkeässä prosessissa täällä ja ehkä voin siihen osallistua jollakin omalla panoksella. Niin kuten puheenjohtaja sanoi, niin minä olen insinöörikoulutukseltani, mutta olen strategisti koulutukseltani strategis. Joten kun kuulin Volkswagenin johdon selittävän, että tämä dieselgate johtui vain muutaman insinöörin toiminnasta siellä ö, juoksuhaudoissaan, niin silloin koin tarpeelliseksi avata suuni CCC-konferenssissa. Ja ehkä ainoastaan, he olivat ehkä ainoat, jotka yrittivät hieman valaista yleisöä tietoja siitä, kuinka tämä huijaus tapahtui, ehkä siitä myös miksi se tapahtui ja ehkä tästä voin nyt kertoa sitten hieman vielä lisätietoja siitä, kuinka tämä huijaus voitaisiin saada loppumaan. Autoteollisuuden täytyy uudistua. Se on ainoa teollisuuden ala, joka, saa, joka tuottaa äh, kulutushyödykkeitä, jonka hinta nousee koko ajan. Ja hieman joka vuosi näitä aina tuunataan näitä tuotteita luksuksen suuntaan ja hieman kallistetaan hintoja, nostetaan hintoja. Ja tämä on itse asiassa dinosaurusten äh, toimiala, jossa on markkinasegmentti sotakäynnissä jatkuvasti. Kuvitelkaapa, jos auton hinta olisi mennyt alaspäin samalla tavalla kuin tietokoneiden hinnat. Paljonko auto maksaisi tänään? ja tietokoneen tekeminen tai keski, keskusohjausyksikön ö, tekeminen on paljon monimutkaisempi toimenpide kuin automoottorin rakentaminen. Ja siksi voidaan kysyä, että miksi autot kallistuvat koko ajan. Ja kuulit, kuulimme aikaisemmin tuossa esityksessä, että muutama 100 euroa tarvittaisiin, jotta saataisiin paras pakokasvien hallintajärjestelmä tai käsittelyjärjestelmä, mitä olemassa on. Ja ihmiset ajavat autojaan parkkipaikoille. Ne ovat yleensä pikkuautoja, niin kuin tiedätte. Ja tuollaista tutkimusta varten on olemassa rahaa ja pystytään houkuttelemaan asiakkaita ostamaan tällaisia autoja ja ehkäpä pitäisi olla rahaa tarjolla myös ympäristön suojelemiseen näillä argumenteilla. No näistä dinosauruksista heillä on hyvin, eh, hyvät, hyvät prosessit, jotka he omistavat. He eivät ollenkaan muuta yhtä ainoata eh, ohjelmistoriviä CPUiden ohjelmoinnissa, vaan tavaran toimittajat tekevät sen heidän puolestaan. Kos ei koskaan muuttaisi koodiriviä ilman eh, muutospyyntöä, koska he tietävät, että OEM maatii heitä vastuukseen. Sitten kun tulee vastuuvelvollisuuskysymyksistä kysymyksiä. Ja Bosch tarvitsee e, sopimuksia, sopimusta neuvotellaan ostotarkoituksessa ja ne allekirjoittavat johto. Ja joka viikko niistä raportoidaan ja sitten yleensä ne saavuttavat neljän kuuden viikon kuluessa e, yrityksen hallituksen tai johtokunnan. Ja nuo sadat tunnit, jotka käytetään yrityksissä tähän työhön ilman, että johto siihen pääsee mukaan, koska kaik, aina ollaan kiinnostuneita siitä, että mikä vaikuttaa kuluihin. Sen olemme kuulleet myös aikaisemmin, mutta joko nämä ihmiset sitten asettavat, sa- saattavat prosessit kuntoon niin, että he saavat tietoja, tai sitten he eivät seuraa niitä, noudata niitä, tai niitä prosesseja ei yksinkertaisesti ole ei voi johtaa yritystä ja sanoa, että joku siellä jonon jatkona huijasi. Siis Se ei ole ehkä välttämättä hyvä ajatus johtajana, sanoin näin. Eli pystyivätkö nämä ihmiset huijaamaan ja piilottelemaan yli kymmenen vuoden ajan johdolta tämän Dieselgatein? No eivät tietenkään, eivätkä he olisi sitä halunneetkaan. Tavallinen insinööri ei missään nimessä haluaisi äh, haluaisi vaarantaa työetikkaansa tai laantuaan paremman palkan toimessa. Ja palkkahan perustuu kuitenkin markkinoiden tilanteeseen. Ja joskus bonukset ovat 60 tai 80 prosenttia palkasta äh, sieltä johdolta. Hallitus asettaa äh, kulutason tai kuluhaarukan joka ikiselle alueelle, autolle tai moottorille. Ja yksi tai kaksi vuotta ennen kuin automerkki laitetaan markkinoille, asetetaan jo tavoitteet sen kuluille, kustannuksille ja sen tavoitelulle voitolle. Kun halutaan, että autoteollisuus noudattaisi mm, määräyksiä, niin silloin täytyy puuttua esimerkiksi johdon palkkoihin. Jos ajatellaan johdon palkkoja, nehän ovat moninkertaiset työntekijöiden palkkoihin nähden, ja näihin on puututtava lainsäädännöllä. Eli meidän talousjärjestelmässämme on hyvä tapa toimia näin, koska markkinat ovat hyvä, hyvä tuomari sen suhteen, että onko tarjoita, tarjottu tuote asianmukainen. Osakemarkkinat ovat paljon lyhyempiaikaista toimintaa. Jos hallinnoi osa sen osakemarkkinoita, niin ei silloin saada hyviä teknologisia pitkäaikaisia ratkaisuja, vaan silloin toimitaan vain nopeasti ja kuluja säästäen, kuten professori Borges edellä totesi. Ja sitten vielä voitaisiin kysyä, että miksi sata, sato, sadat ihmiset ja tekniset asiantuntijat pysyivät hiljaa? Miksi eivät he sanoneet mitään? No tähän on kaksi vastausta valitettavasti he osoittavat kaikki hieman teidän suuntaanne nämä vastaukset. Ensinnäkin, minkäänlaista suojelua ei tarjota ilmiantajille. Kuvitelkaapa, että joku asioista tietävä olisi voinut sanoa, että sadat tai tuhannet eurooppalaiset saavat jatkuvasti sairauksia ja kuolevat ennenaikaisesti tästä syystä, mutta tämä paljastaja olisi voinut ö, riskeerata oman, oman elämänsä eivätkä he olisi halunneet välttämättä sanoa mitään, ää, mitään julkisille tiedotusvälineille. Heidät olisi voitu vetää oikeuteen siitä. Katsotaanpa nyt Edward Snowdenia. Hänelle ei uskalleta tarjota edes tur- turvapaikkaa. Eli eurooppalaisina meillä on ehkä pitkä matka, jotta voitaisiin vaatia muita olemaan rohkeita, jos emme itse pysty toimimaan itse. Hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, johtakaa esimerkin avulla, jos haluatte edistää rohkeutta. Ja toinen syy siihen, miksi tämä huijaus jäi paljastumatta aikaisemmin, tulikin esille jo aikaisemmassa esityksessä tai esityksissä. Tämä uusi eurooppalainen ajosykli, testisykli, on peräisin oikeastaan 80-luvulta ja vuonna 1997 sitä hieman paranneltiin. Ja Eli ei siis uusi asia ollenkaan, joten kaikki autoteollisuudessa tiesivät, et, tiesivät että se, se ei edustanut ajo-olosuhteita, koska auto piti optimoida yhtäältä asiakkaan käyttöön ja toisaalta testejä varten. Ja jos testi on niin, niin kerta kaikkiaan keinotekoinen, niin silloin yritetään vain mahdollisimman halvoin kustannuksin saada testi vietyä läpi. Ja ihmiset toimivat sitten niin, ja henkilö taisikin mainita sen, että Mitsubishilla eh, pumpattiin auton kumit niin täyteen ilmaa, että ne lähes eh, räjähtivät. Ja sitten auto pystyy kulkemaan mukavasti ilman vastusta ja silloin energian kulutus vähenee, joten eh, näinkin huijattiin. Eli tällainen huijaus oli hyvin tavallista. ICCT teki tutkimuksen kunkin autotyypin kustannushyöty luvuista. Ja näyttää, näytti siltä, että mittaustulokset olivat jopa 50 prosenttia poikkeavia laboratorioolosuhteiden ja todellisten olosuhteiden välillä. Ja viranomaisille annettiin näin väärät luvut. Ja näytti, että tämä tapahtui ilman, ilman seuraamuksia. Tämä onkin se ongelma. Eli meidän täytyy laatia sellaisia lakeja, jotka pannaan täytäntöön ja joista koituu sitten sellaisia seuraamuksia, jotka tuntuvat. Eli niiden pitää tuntua yrityksissä ja sitten myös niillä henkilöillä, jotka huijasivat ja jotka mahdollistivat sen katsomalla toisaalle ja pyytämällä kohtuuttomia hintoja myytävistä autoista tai hallinnoimalla asioita huonosti. Ja yhden asian haluaisin sanoa, että teidän pitäisi yrittää, teidän pitäisi pyrkiä ö, olemaan laatimatta aina vain yksityiskohtaisempaa lainsäädäntöä. On hyvä ymmärtää teknologiaa, mutta älkää yrittäkö, yrittäkö säännellä teknologiaa. Älkää vaatiko vaikkapa SCR-katalysaattoreita, koska voi olla, että käykin ilmi, että joku toinen teknologia on parempi. Pitäisi pyrkiä pois siitä siitä asevarustelusta. Lainsäädännöllä pitäisi määrittää, miltä näyttää hyvä päästömittaussetti ja mikä on hyväksyttävää auton käyttöä. Ja sitten antakaa autonvalmistajien ja heidän tavarantoimittajinsa etsiä ratkaisut. Tämä on se kysymys. Älkää säännelkö yksityiskohtia, vaan suuria kokonaisuuksia. Yrittäkää löytää sellainen lähestystapa, jossa yhdistetään RDE, se on hyvä elementti, mutta se ei ole kaikki. Eli sen pitäisi sen lähestymistavan olla yksinkertainen, avoin ja tehokas. Jos voidaan mitata kentällä, ja sehän on mahdollista nyt, se on riittävän halpaa, niin miksi sitä ei tehtäisi pelkästään, pelkästään viranomaisten, tai ei pitäisi tehdä sitä pelkästään viranomaisten näkökulmasta, vaan myös kansalaisten ihmisten näkökulmasta. Antakaa ihmisten suorittaa tai, tai mittausten suorittajien suorittaa mittauksia ja auton valmistajien myös. Ja jos ne näyttävät kummallisilta ne tulokset, niin pyytäkää heitä selostamaan, mistä ne ovat peräisin. Pyytäkää määritelmiä, koska jos, jos huijauksia tapahtuu, niin sitä ei sitten enää tapahdu sen jälkeen. Eli joht, ylintä johtoa pitää vaatia vastuuseen asianmuka, epäasianmukaisista toiminnoista ja sitten suojatkaa paljastajat ja tehkää tästä, ää, tästä mittausjärjestelmästä ja lainsäädännöstä teknologiaa ennakoivampi, mutta toisaalta älkää yrittäkö en, ennakoida, älkää yrittäkö säännellä ää, teknologiaa. Se on sellainen taistelu, jos siihen lähdette, niin sen te tulette häviämään. Thank you very much for your challenge. Suuret kiitokset haastavasta alustuksestanne. Tässä jo alkaa. Itseäkin väsyttää, sanat menevät sekaisin ensiksi. Esittelijät edustaja Herbrandi. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Kiitos, herra Lange, valaisevasta esityksestä. Käytit mahdollisuutta vedotaksesi Edward Snowdenin puolesta. Saattaisi olla samaa mieltä. Keskityt johdon vastuuseen – ja pyysimme teitä tänne ATK-asiantuntijana ja päästö, ECOn päästöön kontrolliyksikön asiantuntijana. ja erilaisia pelaajia, jotka kehittävät tätä softaa ja ECO-yksikköjä, valmistajat, ohjelmoijat. Mutta sitten on lopuksi yksi johtaja vastuussa – tämä olisi va- autovalmistaja. Näin on. Autovalmistaja. Ja siellä on aina johtaja, joka on erityisesti vastuussa tästä päästövalvontayksiköstä. Yksi on vastuussa moottoreista. Ja yksi on vastuussa siitä mallista, jossa näitä käytetään Volkswagenilla. Nämä ovat ne ihmiset, jotka jättivät yhtiön. Nämä olivat näitä ihmisiä, jotka raportoivat ja Volkswagen koteni, että että he eivät, Volkswagen ei kyennyt suojelemaan näitä ihmisiä tai pitämään heitä. Tämä kääntyy pois automaattisesti tämä mikrofoni. Tai jotain tällaista käänteistä säilyttämistä. Katsoit vähän laitteistoa. Jos asioita, joita sanoin, ei olisi pitänyt löytää. Jos valvontaviranomaisia ajattelee, pitäisikö valvontaviranomaisilla pit- olla velvollisuus tehdä näin? Tai kuten johdannassa vähän totesit, pitäisikö siirtää johonkin ää, nuorten säädöksiä tai selitä poikkeamatjärjestelmää? kun tyyppihyväksynnän annetaan, täytyy tarkastella, minkälainen ajoneuvo on ja ajona, vaan yhä enemmän ohjelmista ja ohjelmista pitäisi hakea. Mutta minun ne on, että älä äh, ryhdy äh, kilpavarustella, älä äh, näitä ohjelmistoja selvittelemään. Näitä estolaitteita löytää sattumalta. Volkswagen tapauksessa tiesin, mitä sen pitää tehdä, ja niin se oli helppoa. Mutta jos toisen valmistajan niin just pyrkii etsimään estolaitetta, Tämä äh, voi löytyä tai ehkä e, se ei löydy. Mutta sitä sitä ei löydy, se merkitsee, etteikö sitä olisi. Joten tekisin toisinpäin. Kun autotyyppi hyväksytään koodi, joka pyörittää auton ja turvallisuuskoodin, se täytyy esitellä äh, säätelyviranomaiselle myöskin kaikki muutosmahdollisuudet. Ää, äh, täältä auto voidaan uudella ohjelmoida, että sillä on samanlainen bittimäärä kuin se lähti tehtäältä, mutta on ongelmia. Sitten on tämä ohjelmisto, jota voidaan tarkastella, va, tarkastella julkista. Tämä voidaan antaa ihmisille tehtäväksi, mutta ei sitä tehdä lähtökohtaisesti, koska siinä on paljon työtä. Teette niin kuin jotain tapahtuu. Jos on joku toinen komponentti, joku parempi komponentti tai seuraa autoa asiakkaiden välissä. Jos se toimii, se toimii, niin ei sillä ole väliä, mitä se mutta jos se ei ole ok, onko se yksi asia, joka ei ole, niin se on jotain virheitä tapahtuu teknologiassa. On, onko tässä tällainen systemaattinen huijaus, jota meistä laitteeksi nykyään? Pitäisi malli, malliin kutsua se tehtaalle tai jotain muuta. Kiitos. Loppukysymys. Sinä ja professor Borges painottivat, että valmistajat keskitytään enemmän testisykliin täyttämiseen kuin siihen, tiellä olisi puhtaita autoja. Uskotteko, että olisi parempi, jos te osaisi tietäisi, miten autoja testataan? Että standardit asetettaisiin ja niiden pitäisi täyttää tiedot päästöstandardit ja asetetaan karkeita sääntöjä, missä tieoloissa testaa, mutta ei niin yksityiskohtaisia kuin nykyään, koska nyt annetaan väärät kannustimet teollisuudelle. Tässä on maksimaalinen testijärjestely. Ei sinne pidä nousta 60 asteen ää, mäkeä täyspakkaus elässä. Se ylittää normaalit ajolosuhteet, mutta sen kertominen ihmiselle, miten täsmälleen testataan, on väärin. Koska autoja pitäisi olla tietyissä päästä rajoissa, kun niitä normaalisti käytetään, ja säännöllinen käyttö on yksittäisten asiakkaiden käyttö. Voisi pyytää joltain vaimolta tai muulta ja puolisolta, että ajetaanpa sinun autoasi ja mennäänpä no, testailla tässä taisi ajamalla 100 kilometriä Belgian läpi. Se on ok, se on ok. Ja se ei, sitten on viranomaisten tehtävä se kysyy hyvä valmistaja, mikä on ongelma, jos sanoo, että tässä on yksi auto, ja se osoittaa sen. Se on ihan hyvä. Mutta tuo käänteinen taakka toimi niin, että nyt toistamme autoa, nyt ottaa kolme muuta autoa ja ajetaan samassa 100 kilometriä mitään argumenttia. Tämä laitevalmistaja menet äh, hävinnyt ja ja KBn tapauksessa kävi niin, että ne pohtivat sitten hyväksyä, että aah, okay, kiva, ei mitään argumenttia, kiitos argumentista. Lisään raporttiin tämän selvittämättä asioita. Two times on my list also. Te olette kaksi kertaa listalla myöskin poliittisen ryhmänne edustajana, eli ihan miten haluatte in my mother tongue in Spanish. Eh, muchas gracias. Paljon kiitoksia herra Lange siitä, että olette tällä paikalla. Ja on totta, että esityksen oli todella mielenkiintoinen. Esitän saman kysymyksen kuin edeltävälle puhujan, puhujalle. Teillä on tietysti etuna se, että olette kuullut jo tämän kysymyksen ja hänen näkökulmansa asiaan, koska kuten olemme todenneet, näillä polttomoottoreilla on tämä fyysinen dilemma, joka liittyy palamiseen pala- palamiseen liittyen, eli keskitytään tehokkuuteen tai sitten, sitten päästöihin ja silloin menetetään tehokkuus. Minä, mikä olisi mielestäni paras tekninen ratkaisu, jotta nämä tavoitteet, jotka ovat toisaalta vastakkaiset, voitaisiin saavuttaa? Well, No tällä hetkellä paras tekninen ratkaisu on sellainen, josta olen samaa mieltä täysin professorin kanssa, eli SCR-katalyytijärjestelmä. Ja siihen lisättäisiin sitten sellainen katalyytityökalu, joka ottaisi muut emissiot hoitaakseen, jotka SC, joita SCR ei käsitteli, eli sehän käsitteli vain nokseja. Mutta mielenkiintoista on ajatella parasta teknistä ratkaisua siltä kannalta, että, löydet, että saataisiin sellainen hiukkastaso ja, ja, ja, ja NOx-taso, joka olisi hyväksyttävä sen pitäisi olla vain informatiivinen tieto luonteeltaan, koska ei pitäisi lähteä todellakaan siihen, siihen mm, asevarusteluun. Ei pitäisi rajoittaa insinöörien luovuutta. On valitettavaa, että eri tavarantoimittajien välille ei ole saatu aikaiseksi kilpailua siitä, kilpailua siitä kuinka, kuinka voitaisiin luoda paras mahdollinen päästöjenhallintajärjestelmä mahdollisimman halvalla, jolla saadaan selviydyttyä testistä. Ja näin on toimittu. Ja sitten päästöjen päästötaso, vääräykset tiukensivat, tiukentuivat ja sitten koko kemian puoli on otettu siihen mukaan. Siinä on saatettu mennä hieman liian pitkälle tai sitten ei, mutta se on aika tyhmä lähestymistapa, koska kukaan ei esitä miljoonan dollarin haastetta ja sanoo, että keksikää paras mahdollinen järjestelmä, jossa voidaan käyttää kuutta eri seitsemän komponenttia. Surullista on, että se katalyytti monissa näissä järjestelmissä on sellainen, että sitä ei pysty edes vaihtamaan uuteen. Se on hitsattu sinne, se on sen sinne rakennettu kiinteästi sisään. Se täytyy antaa äh, asiakkaalle sääntöjen mukaisesti, mutta kyllähän tällaiset laitteet voivat rikkoontua. Ja sitä ei voida sitten korjata. Täytyy ottaa koko laite pois ja laittaa sinne uusi tilalle. Sen sijaan, että se itse katalyytti, joka olisi helppo vaihtaa uuteen ja kierrättää sitä paitsi, koska siellä on arvokkaita materiaaleja. Kyllähän se ne materiaalit sieltä saa, saa otettua, mutta se tuhoaa sen yksikön sitten fyysisesti. Mutta todellakin, kuten Borges totesi, ei ole ollut kilpailua eikä luovuutta siellä valmistajapuolella tai tavarantoimittajapuolella. Ja osa siitä johtuu siitä, että ala on liian säännelty ja on liian spesifisti säännelty, mitä voi tehdä. Esimerkiksi EGR säännellään, mutta sen ei pitäisi kuulua teidän sääntelynne piiriin. Te ette laadi teknisiä sääntöjä, vaan te annatte ne päästötasot ja sitten teollisuuden ongelman keksiä, kuinka niihin päästään. Ei sanota Coca-Colallekaan, että mitä sinne Coca-Cola juomaan täytyy laittaa, jotta se maistuisi hyvältä. Ettehän te niin toimi. Eh, koska, se, koska se, se, mitä siellä on sisällisessä Coca-Colassa, ei ole välttämättä terveellistä myöskään kuluttajille. Eli kyse on enemmänkin sääntelystä kuin innovaatiosta. Eli mikä on mielipiteenne siitä, että mikä olisi se paras sääntelemisen tapa vastata näihin haasteisiin. Minä uskon, että hyvä innovaatio on tulosta hyvältä sääntelystä, koska jos sallitaan ihmisten etsiä parasta ratkaisua, niin silloin syntyy mielten välinen kilpailu, jotta saataisiin aikaiseksi paras ratkaisu, eikä pelkästään halvin ratkaisu. Mutta tällä hetkellä vain etsitään ratkaisua, mitä tahansa ratkaisua, jolla pystytään testimääräykset täyttämään. Jos nyt mitattaisiin autoja, ihan siellä kentällä kaikki voisivat osallistua siihen, ja kun aamulla kuulemme aktivisteja, ja ympäristöaktivisteja, niin he pystyisivät mittaamaan ja voisivat osallistua tähän ja tulokset olisivat, olisivat julkisia. Ja jos minulla on 2-30 000 hintaista autoa, tämä on puhdas ja tämä ei ole niin kauhean puhdas, niin kyllä minä välitän ympäristöstä, niin ostan sen puhtaamman auton. Ja tämä on julkista tietoa. Ja tämän jälkimmäisen auton valmistaja motivoituisi pikkuhiljaa äh, tekemään samanlaista autoa, puhtaampaa autoa halvemmalla. Mutta aikaisemmin olemme epäonnistuneet tekemään halvempia autoja, jotka etuisivat siitä puhtaudestaan kilpailussa. Näin ei pitäisi olla, koska ihmiset kuolevat liikoihin päästöihin. Tilanne pitäisi saada muutettua. What about the future? Entäs sitten dieselin tulevaisuus? Oletteko optimistinen? voitaisiinko laatia jokin sellainen hyvä säädös, jolla voitaisiin eh, edistää, edistää innovaatiota, koska tällä toimialallahan on satoja tuhansia työpaikkoja pelkästään Euroopassa ja meidän täytyy tietysti miettiä myös työllisyysnäkökohtia. Ja samalla on huolehdittava ympäristöstä. Voimmeko olla optimistisia teidän mielestänne diesel-teollisuuden suhteen? Äh, minä sanoin, että autoteollisuus on dinosaurus ja dinosaurus ei liiku kovin nopeasti. Sanoisin, että kyllä diesel tulee olemaan olemassa jatkossakin. Sillä on varmaan 50 prosentin markkinaosuus joissakin osissa Eurooppaa. Ja mahdollisesti loppupeleissä sitten henkilö kuljetus, henkilöliikenne tapahtuu sähköautojen taikka, tai, ja hy, hybridin välillä, eikä niinkään dieselin ja bensiinin välillä. Eli kysymys kuuluu, että mikä näkökulmasi on, tai nä, aikajänteesi on 50 vai 15 vai 20 vuotta dieselmoottoreiden suhteen. Minä uskoisin, että meidän sääntelymme vaikuttaa siihen. Jos sitä nyt sitten veivataan korkeammalle, tiukemmalle tasolle, niin silloin on tapettu diesel ja, ja, ja se teknologinen edistys, mitä autoteollisuus on saanut aikaiseksi. Mutta toisaalta ei haluta myöskään sitä tilannetta luoda, että kuka, kukaan Aasiassa tai USAssa ei ostaisi enää diiseliä ja sitten, tai ostaisi diiseliä ja, ja, ja mm, ajelisi ympäri mm, suurkaupunkeja, jossa ei enää pystytä asumaan sen takia, että siellä on niin paljon saasteita. Eli meidän täytyy löytää sellainen tapa, jolla voidaan pitää teknologinen edistys voimassa, mutta jätetään soveltamatta sitä silloin, ei vain silloin, kun sitä voidaan soveltaa, vaan vain silloin, kun se on hai, haitatonta. Esimerkiksi suurempiin moottoriin, moottoreihin, rekkoihin ja niin edespäin. Ja ne, ne moottorit pitäisi tehdä täällä Euroopassa ja ne pitäisi olla parasta parasta laatua, mutta ei välttämättä pienautoissa tarvita dieselmoottoreita. Ehkä on älykkäämpä, älykkäämpää sitten lähteä enemmän sinne täysin sähköautojen tielle, mutta USA-lainsäätäjille ei ole väliä sille, missä päästöt tuotetaan, vaan täytyy varmistaa, että kokonaisuus on järkevä. On tärkeää, että jos on on markkinoilla tietty määrä sähköautoja, niin sitten se sähkö, joka tuotetaan niiden lataamiseen, tuotetaan sellaisella tavalla, että se vaikuttaa vähemmän ympäristöön haitallisesti. Ja sitten se on, se on keskeistä. Eli meidän täytyy mielestäni saada sellaisen sääntelyä aikaan, joka katsoo asioita laajemmin ja kääntää ikään kuin ongelman toisinpäin. Eli meidän pitäisi sanoa, että tämä on meidän mielestämme hyväksyttävää henkilö liikenteessä. Ja tätä, tämän me annamme teille sitten ikään kuin vipuvoimana yhteiskunnan taholta, jos haluatte ajaa henkilöautoa huvin vuoksi tai siksi, että teidän täytyy siirtyä paikasta toiseen. Eli jos auto on pieni, niin ehkä siihen päästään halvemmalla, koska se painaa vähemmän. Mutta jos haluatte ajaa vaikka sitimaasturia, niin silloin joudutte ehkä in, investoimaan enemmän insinöörityöhön. Ja insinöörit työ on sitten taas saatavilla sen takia, että ne kulut on katettu pienempien autojen myynnillä tai, tai tällaisten rekkojen tai muiden äh, ajoneuvojen myynnillä. Eli strategiselta kannalta katsottuna haluatte saada aikaan tuota kilpailua ja tuota, tuon prosessin. Jos laatii hyvää sääntelyä, niin näin tapahtuukin. Entistä näin. Vielä lopuksi ymmärsin, että minulla olisi kaksi aikaslottia. Niin. Oletteko miettineet sitä, kuinka sähköautojen akut valmistetaan? Kyllä ilman muuta. Olen ilman muuta huolestunut esimerkiksi painosta, joka sähköauto kantaa mukanaan. Se on tietysti sille haittaa, mutta insinöörityön kannalta katsottuna sähköautot eivät ole niin hyviä, mutta maailmanlaajuisesti ollaan poliittisesti yhtä mieltä siitä, että siinä on se tulevaisuus ja se on aika vahva konsensus. Ja myöskin autoteollisuudessa ollaan sitä mieltä, että sähköautot ovat tulevaisuus ja ne ovat lisätulon lähde, jota halutaan hyödyntää ja näille markkinoille halutaan mennä nyt aika täydellä höyryllä. Joten minun mielestäni me, meidän täytyy ottaa se mukaan ajattelun siten, että uudet uusi eurooppalainen päästölainsäädäntö ottaisi mukaan sen, minkälainen auto todellisuudessa on. Kyseessä ei ole pelkästään normaalit pakokaasupäästöt, vaan on mietittävä myös, kuinka kierrätettävä auto on. Jos ajatellaan vaikkapa, vaikkapa akkuja, voidaanko ne esimerkiksi vaihtaa uusiin osia, niistä vaihtaa uusien, uusiin ja voidaanko niitä kierrättää, vai onko kyseessä akku, joka täytyy vain ottaa pois, ja sitten sille ei voida tehdä, sille ei voida tehdä mitään muuta kuin vaihtaa se uuteen, niin sitä on vaikea kierrättää. Tämä on tärkeä aspekti myös päästösääntelyssä. Jos, reguloit, jos sääntelette pelkästään diesel- ja bensamoottoreita, niin silloin ette sääntele sitä, ettekä edistä sitä, missä innovaatio olisi. Te, tehän haluaisitte ilman muuta edistää innovaatiota siellä autonvalmistajien puolella. Ja jos ette sääntele sähköautoja, niin ette myöskään silloin edistä tätä innovaatiota. <laughs> Grazie. Kiitoksia. Yritetäänpä keskittyä hetkeksi nyt niihin asioihin, mitä pitäisi tehdä, eli ratkaisuihin. Näihin realististen Testisyklien lisäksi on olemassa tämmöinen harmaa alue, joka koskee näitä estolaitteita. Tässä on nyt puhuttu siitä, että niillä suojattaisiin moottoreita. Esimerkiksi te vastauksessanne kysymykseen seitsemän sanoitte, että estolaitteen määrintä meidän asetuksessamme on epämääräinen, epätarkka, joka antaa mahdollisuuden tuhansiin tulkintoihin. Voisitteko hieman tarkentaa tätä asiaa vielä? Yeah, I think that's, that's... Niin, minusta tämä on tyypillinen esimerkki tästä asevarustelusta juuri. Estolaitteen määritelmä sisältää moottorinopeuden, pyörintänopeuden, putkiston tyhjöt ja teknisiä aspekteja siitä, miten moottori toimii tai miten se ainakin toimi silloin, kun lait säädettiin koska sinne jätetään pois myös sellaisia asioita, joita moottorissa on tänä päivänä tätä EU-ta sähköistä yksikköä ei edes mainita siellä. Minusta tämä on väärä lähestymistapa, eli yritetään sinne vain paik- laitella paikkoja paikan päälle. Jos kääntäisit asian toisinpäin, antaisitte hyväksyttävät ää, te, emissiotasot ja ottaisitte dokumentaation ja sitten vaatisitte, että allekirjoitetaan sopimukset, joissa niihin sitoudutaan, niin voitte mennä paikan päälle ja toteatte, että näin ei ole toimittu, niin silloin annetaan valtavat sakot. Emissioskandaali on saanut todella näkyvyyttä USAssa ja verratkaapa sitä, mitä Euroopassa tapahtuu. USAssa pel- pelkäävät, tai ihmiset pelaavat näiden eurooppalaisen säännösten kanssa peliä täällä Euroopassa. USAssa taas niitä kunnioitetaan, niitä pelataan. Eli minä haluaisin sanoa, että teidän täytyy pikemminkin antaa kaikki tekninen dokumentaatio, dokumentaatio ja lähdekoodi, määritelmät ja sitten kun, tai, tai pyydätte teitä, pyydätte valmistajia ää, sitoutumaan tiettyihin perusehtoihin ja sitten jos menette paikan päälle toteamaan, että näin ole toimittu, niin isot sakot. Ja sitten tulevista toimista edelleen kysymykseen kymmenen, jos ymmärrän oikein, olette vastannut, että meidän ei pitäisi eh, hyväksyä, että, eh, että meidän mm, immateriaoikeutemme ei pitäisi rajoittaa sellaisia asioita, joista ihmishengot ovat riippuvaisia. Eli mitä meidän pitäisi tehdä, että tämä ongelma voitaisiin jollakin tavalla ratkaista? Tämä on aivan fantastinen kysymys. Kiitos paljon. Patenttilaki on keksitty, jotta ihmiset voisivat käyttää toisten immateriaalioikeutta tai omaisuutta. Ja meillä on aika selkeä systeemi Euroopassa. Kukaan ei voi ajaa autoa Euroopassa tai USAssa tai Aasiassa, jotka, jos se on patenttien vastaista. Eli meillä on mahdollisuus hyödyntää imatarille oikeutta ja saada siitä tuloja. Joku maksaa ehkäpä lisenssistä, patenttilisenssistä, tai patentteja voidaan vaihtaa keskenään. Eli patenttisysteemi on jo sata vuotta vanha järjestelmäratkaisu tähän ongelmaan, ja ihmiset alkavat nyt kätkeä softaa, koska se on mahdollista. Ja tämä on täysin epärealistista. Miksi näin tapahtuu? Ihan vain siksi, koska se on mahdollista. Ja meidän täytyy äh, lakata antamasta tällainen mahdollisuus. Ja kysymys kuuluu, kuinka Kuinka paljon tätä avaamme? No tietenkin se, että tämä toimitetaan, nämä toimitetaan lainsäätäjälle, on tietenkin ihan pöhköä. Mutta se, että jos estolaitteita pyritään määrittelemään, niin voidaanhan pyytää, että sääntelyviranomaisia voidaan toki tietenkin vaatia sitä tarkastelemaan, mutta myöskin suurempaa yleisöä voidaan siihen ottaa mukaan. Mutta tässä täytyy keskustella. Tarvitsette asiantuntijatyöryhmän miettimään hyvää ratkaisua siten, että teollisuus saa pitää itsellään oikeuden, oikeudet, mitkä eh, ne tarvitsevat, mutta toisaalta yleisölle täytyy antaa tarvittavat tiedot. Valvonta toimet, esimerkiksi autojen testaus, eh, laitokset ovat epäonnistuneet, koska siellä on nähty estolaitteita käytettävän jo vaikka kuinka kauan, tai jos siellä ei sitä huomattu, niin silloin siellä ollaan oltu epäpäteviä. Ei, älkää lähtekö tällaiselle tielle. Etsikää toinen ratkaisu. Tehkää se itse lainsäätäjinä, Euroopan hallituksina, Euroopan toimieliminä tai kansallisina hallituksina, taikka sitten käyttäkää suurempaa yleisöä. Greenpeace ilman muuta tarkastelee koodia, jos te annatte sen heille. Heillä on yhteiskunnallinen funktionsa ja he haluavat sen täyttää. Ehkä täytyy vain löytää tapa, jolla he voivat sen tehdä ja vaikuttaa ilman, että se vaikuttaa tuhoisella tavalla tai negatiivisella tavalla autoteollisuuteen ja tavallaan toimittajiin. Edustaja Henkkä. Kiitos oikein paljon luonne luonnedinnastanne autoteollisuudesta. Olen täysin eri mieltä. Kutsutte autoteollisuutta dinosauruksiksi. Muistuttaisin, että dinosaurukset kansoittivat ainakin 65 miljoonan ajan tätä planeettaa eli huomattavasti pidempää kuin ihmiset tähän mennessä. En myöskään usko, että vertauksenne tieto tekniikkateollisuuteen on oikea. Olen itse ollut tuolla alalla koko ikäni. Niin kyllä tietokoneet ovat paljon halvempia kuin olivat aiemmin. Apple, Microsoft, Deutsche Telekom ja niin edelleen ovat kyllä kuitenkin äärimmäisen rikkaita, joten ei mielestäni tämä teidän kuvailun autoteollisuudesta, että se olisi jotenkin vanha-aikainen tai dinosaurus, pidä ollenkaan paikkaansa. Lisäksi olette mennyt ansaan luonnehteessanne tuota Volkswagen-ongelmaa totesitte, että tai yleistitte tämän koskemaan kaikkia eurooppalaisia, että eurooppalaiset pelaavat pelejä. Minä vastustan tuollaista väitettä, tai sitten nämä Yhdysvaltojen säännöt. Mm, niin, ehkä näitä voitaisiin sitten toistaa, kun puhutaan T-typistä. Mutta yksi ainut kysymys nyt kuitenkin. Seuraava. Voisiko ehkä mielestäni olla hyvä ajatus lisätä tämä aihe ja nämä säännöt ja standardit T-typneuvotteluihin? Sitten lainata minua väärin. Minä nimittäin sanoin, että autoteollisuus pelkää Yhdysvaltain sääntöjä ja pelaa pelejä eurooppalaisilla säännöillä. En minä tiedä. En minä tiedä TTIPistä. Minä olen insinööri, konsultti, moniakin aloja konsultoin, mutta en TTIPiä. Ei aavistustakaan, mitä se sisältää. En, sano, en voi sanoa, onko mitään syytä sitä lisätä, taika eikä. Kiitoksia ja sitten edustaja Herbrandi, olkaa hyvä. Kiitos arvo puheenjohtaja. Kirjallisessa vastauksessa on paljon asioita, joihin ei ole tartuttu vielä. Vielä yksi kysymys. No, tarkastetaanko kriittisesti ohjelmistoa? Ja olet työskennellyt aikaisemmin BMWlle tiedätte, että tyyppihyväksyntä perustuu tähän kuulettuihin autoihin, jotka on jossain suhteessa siihen autoon, joka myydään kuka se myöhemmin kuluttajille, mutta erojakin on aika lailla. Oletteko koskaan mukana? Näettekö koskaan eroa kultaisen auton ja lopulta kanssa ei? Olin IT-strategiasta arkkitehtuurista vastuussa, mutta en autojen tyypin näistä. Valitettavasti ei mitään tietoa. Ette tiedä eroista. Ovatko erot tuon kultaisen auton ja lopputuotteen välillä suuria? En ole havainnut mitään. Herr Borges sanoi. mallissa X ei pyöri eri, eh, vain yhtä softaa. So, ohjelmistovalituksia tulee koko ajan virheitä, tulee tai standardoissa uuteen malliin tai eh, vanha malli standardoidaan uuteen malliin, jotta huoltokustannukset minimoidaan. En ole nähnyt samassa ongelmaa sen välillä, mitä esitettiin tyyppihyväksyntä, että se olisi tietoisesti erilainen kuin mitä tuotannoksessa tapahtui. Käy niin, että se, joka tuotannolla on tehty, kun ajoneuvo se softa muutetaan flash, niin, muutetaan heti. Ohjelmistokehitys on astettaista. Joten tuotetaan ulkopuolella on paljon telttoja, joissa autoihin ladataan uusi ohjelmisto ja sitten ne vasta viedään myyntiin. Tämä tuota tyyppi hyväksyntä perustuu kultasältä ja sen jälkeen muuttuu paljon. Mutta sanotaan ongelmaa on siinä, että ei pitäisi lähteä sitä, että sitä auton, se hyväksytään, niin kukaan ei enää perehdy siihen. Meidän pitää kääntää systeemi toisinpäin. Amerikkalaiset, kuten herra Borges sanoi, että he valitsevat autoja testausta varten. Julkinen sektori tekee niin. Ehdotan, että tämä avattaisiin markkinoille kiinnostuneille ryhmille, aktivisteille, ympäristötahoille ja joillekin paikallisille säätelijöille, jos heillä on tietotaitoa, saadaan lisää tota, ja on julkista, ja sen julkistaminen sallitaan se mukavassa formaatissa, johon ihmiset pääsevät dynamiikka elämään elämässä, kun ihmiset ovat kiinnostuneet ja katsovat 40 000 euroa autoa ja tietää, mitä he ovat ostaneet. Kiitos. Loppukysymys asiantuntemuksesta. Tuntuuko teistä, että julkiset viranomaiset tässä vaiheessa, heillä on asiantuntemusta tehdä, mitä pitäisi tehdä. Vai pitääkö tämä kansalaisyhteiskunta, joka mainitsit? Eri säätelyiden osaamisen välillä on valtavia eroja. Viimeisen kuuden, seitsemän kuukauden aikana olen työskennellyt muutaman kanssa. Tietävät, jotka ovat hyvin perillä – yhdessä eurooppalaisessa valtiossa. Ja sitten ihmiset, jotka ovat täysin pihalla kaikesta teknologisesta toisessa naapurimaassa. Sano historiallisia syitä, joku pääsee hyvin yliopistoihin ja se auttaa sitten muita eteenpäin. Ei säätelijöiden tarvitse olla parhaita teknologia-asiantuntijoita, vaan tärkeää on, että säätelijät löytävät tiensä heidän luoksensa ja kykenevät pitämään huolta, että säädöksiä noudatetaan. Ja me ollaan asiantuntija kaikilla säätelyn alueella, en edes yrittäisi. Jos vertaisit näiden toimittajien eroja, löytäisi varmasti helposti jotka eivät ole niin hyviä. Ne ovat ehkä niitä, jotka eivät ole kentällä löytäneet ää, näitä estolaitteita, vaikka ne tekevät vuotuisia katsastuksia. Ää, edustaja Konitsi seuraavaksi. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää Langea hänen rehellisistä vastauksistaan. Saimme rehellisiä vastauksia häneltä myös kirjallisesti ja näin ei ole ollenkaan aina. Nyt viittaisin siihen, mitä Herbrandi kysyi. Te viittasitte sääntelyviranomaisiin ja näin totesitte myös kirjallisissa vastauksissanne, että sääntelyviranomaisilla ei oikeastaan ole pätevyyttä. Ja viittasitte nyt sääntelyviranomaisten asiantuntemukseen. Voiko tämä ehkä johtua siihen, että heitä saattaa olla myös, heitä saattaa olla myös manipuloitu tässä asiassa. Niin, tässä on varmaankin kaksi ulottuvuutta. Yhtäältä uusi eurooppalainen ajo sykli, Se on huonoa sääntelyä, se oli huonoa alusta alkaen ja on erittäin huono asia, että se on ollut käytössä niin pitkään, vaikka kaikki autoteollisuudessa ja varmasti myös sääntelyviranomaisten piirissä tiesivät, että se on vanhentunut. Mutta kun puhutaan nyt sitten äh, todellisissa ajolosuhteissa tapahtuneista päästömittauksista, niin näistähän on puhuttu 10-20 vuotta ja joskus tietenkin politiikassa on hyvä keskustella pitkään ja hartaasti, jotta löydettäisiin äh, kestävällä pohjalla oleva ratkaisu, ettei sitä hetkessä tule. No niin, ne dinosauruksetkin ovat edelleen hengissä ja liikkuvat ja tuovat uusia automalleja markkinoille muutaman vuoden välein. Eli ei meillä voi olla sellaista sääntelyä, jota ei muuteta tai paranneta 20 vuotta ja sitten kuitenkin samalla toivotaan, että se olisi edelleen tehokasta. Joten sääntelyviranomaiset lienevät nyt heränneet kaikkialla se, että emissä valiokunta on olemassa osoittaa, että ymmärrätte aiheen tärkeyden ja yritätte saada aikaan parannusta ja ymmärrätte, että asia on ratkaistava poliittisella tasolla. Eli minä olen kyllä toiveikas. Toivon kuitenkin, että loppumietinnössänne sitten teette erinomaisia ehdotuksia, jotka parantavat sääntelyympäristöä Euroopassa ja se tulee todella hyödyttämään ja auttamaan. Katsotaan nyt vaikkapa sähköautoja sähköautot ovat tulevaisuus, johon nyt panostetaan. Niitä täytyy jakevalla tavalla säännellä. Markkinoilla on ajoneuvoja, jotka väittävät voivansa kulkea 160 kilometriä yhdellä akkulatauksella. Ja kun autovalmistajat sanovat, että no niin, se on juu, e, virallinen luku ehkä todellisuudessa se onkin 130 kilometriä, mutta kun sitten kylmänä aamuna Saksassa miinus kymmenessä asteessa pistää navigaattorin päälle ja radionkin päälle, niin pystyykin ajamaan vain 75 kilometriä yhdellä akkulatauksella ja sitten on akku loppu sähköautosta. Joten Kyllä tässäkin tarvitaan sääntelyä. Jos myy auton väittäen, että se kulkee latauksella 160 kilometriä, niin ehkäpä sen pitäisi tarkoittaa sitä, että vielä seitsemän vuoden käytönkin jälkeen se jaksaa 160 kilometriä yhdellä latauksella. Sillä eiväthän ihmiset nyt mitään sähköautoja osta, jos katsovat, että heitä huijataan. Ja se 160 kilometriä on maksimi, eikä, sitä, ei, eikä se toteudu paitsi jos työntää sen auton sinne perille. Kiitoksia vastauksestanne. Yksi kysymys vielä. Yhdessä mm, kirjallisessa vastauksessanne oikein erinomaisesti kuvailitte tätä niin kutsuttua vaikenemisen muuria – ja me olemme täällä nyt jatkuvasti puhuneet siitä, että oikeastaan jo kymmenen vuoden ajan näitä päästöjä on manipuloitu. Kaikki tämän tiesivät, mutta ehkäpä siksi, että järjestelmä oli liian monimutkainen, tarpeettoman monimutkaiseksi luotu, niin tämän vaikenemisen muuri säilyi murtumattomana. Minä ihmettelen sitä, että ilmiantajia ei ole tullut niistä ympyröistä, jotka asioista ovat tienneet ja esimerkiksi miksi kukaan ei ole ryhtynyt ilmiantajaksi saatua vaikkapa potkut työstään irtisanomisen jälkeen. Johtuuko tämä siitä, että työntekijät, työntekijät ovat pelänneet? On se vähän kummallista, että työntekijät ovat kymmenen vuoden ajan vaienneet. Niin, kyllä he kymmenen vuoden ajan vaikenivat. Tai ainakin Volkswagenin kohdalla kymmenen vuotta. Mitsubishihan sanoi päästötestauksissa sekä polttoaineen kulutustestauksissa huijanneensa 30 vuotta. Eli kyllä tässä näitä tilaisuuksia olisi ollut. Ja niin kuin sanoin alussa, niin ihmisillä täytyy olla turvallinen olo, jos he lähtevät ilmiantajiksi. Kun on sisäpiiri, joka on kuitenkin valtava tuhansien kokoinen, jos itse lähtee sitten asioita paljastamaan, haluaa varmistaa sen, että että on kuitenkin vielä tulevaisuus ja tulevaisuutta ei ehkä enää sitten ole autoteollisuuden alalla, mutta kyllä jonkinnäköinen tulevaisuus, tulevaisuus täytyy olla. Ilmiantajia täytyy suojella laillisesti ja ehkäpä heille täytyisi maksaa korvauksia vaikkapa tulon menetyksestä, joka sitten väistämättä on edessä. Jos joku mm, nyt lähtee ilmiantajaksi, ja niin kauan kun ilmianto on perusteltu ja todellinen, niin hänen pitäisi mielestäni saada vaikkapa tulon menetyksestä korvausta tai jonkinnäköinen bonus vielä sitten sen sakon lisäksi, joka langetetaan. Varmaankin aika paljon enemmän ilmiantoja tulisi, jos olisi tällaiset hyvät säännöt. Minä suosittelisin, että ihmiset menisivät yrityksiinsä ja nostaisivat siellä sisäisesti kissan pöydälle, ja jos se ei sitten toimi, niin sitten ehkä tarvittaisiin suojeltu julkinen tapa ilmiannoille. Kiitos. Kiitoksia. Sitten edustaja Reda. Kiitoksia herra Lanni. Arvostan kaikkea, mitä sanoit järjestelmän parantamisesta, mutta tässä tehtävässä me on pitää viranomaiset vastuussa. Potesta vähän. Tässä on kuva, jos, näet, jos oikein ymmärsin esityksessä Philip Dokin kanssa – jossa tämä kuva on pohjaviivat osoittavat. Tässä on sellainen valkoinen äh, viiva, joka osoittaa kuinka pitkä matka tässä ajetaan. Ja sitten kaksi viiva kahdella puolella se käytävä. Jos puuttuu tältä tästä etäisyydestä, niin auton päästään hallintajärjestelmä muuttuu. Näin on. Tämä on yksi estolaitteista, jonka Felix lähti siihen autosta, joka hän itse omistaa. Tämä käytävä on Volkswagenin päästä kontrollointijärjestelmään ää, laitteeseen ja tuo valkoinen viiva o, kuvaa sitä, mitä, mitä Felix, Felix ajoi silloin 1200 sekuntia. Jos pysytään tuolla käytävässä ja se on tässä puhtaassa muodissa ja sitä rikkoo kerrankin, se noin, kolme, tähän likaisen moodi, jossa Nox päätökset ovat noin 30 kertaiset. Onko tämä moottorisuojelu, onko tämä laillinen solulaite? Ei. Ja herra Horenin nimissä Volkswagen sanoi, Amerikan säätelyneuvostossa on, on myöntänyt, että kyseessä on estolaite Amerikan lainsäädännön merkityksessä. Se ei suojele konetta, se on ihan vain mielessä. Valmistusprosessin tuntien. Onko mahdollista, että softan kehittää tämän ja laittaa autoon ilman, että hänen johtansa tietää, että onko mahdollista, että tämä päästökontrollijärjestelmän tekijä tekee tämän eikä autovalmistaja tiedä. Ei tässä tapauksessa Boschin täytyy mahdollistaa nuo rajat ja tuo vaihtojärjestelmä, sitä Volkswagen pystyy tekemään. Tässä konfigurointi- ja ohjelmointiprosessi. Bosch ohjelmoi. Konfiguraatio tapahtuu Volkswagen Boschin täytyy tämä toiminnallisuus mahdollistaa. Volkswagen taas sitten määrää nämä arvot. Ja nämä viivät poistamalla. Aivan olla paikalla, mutta kun ohjelmistojen laukausta, niin tai ei enää auta saulle. Oletteko sinä, herra Donkki, löytäneet yhtä vakuuttavia esimerkkejä muiden valmistajien ajoneuvossa? Felix on työskennellyt journalistien kanssa, jotka tämä Tandera ja The Spiegelissä ovat julkaisua julkaisi tietoja äh, estolaitteista, joka on mainittu useamman kerran Oakholts. No Paljon potentiaalisia estolaitteita, jotka liittyvät ikkunaan. On va- vaikeaa vaatia, että säätelyviranomaisen äh, vaatimus on sitä autoa yli 70 astetta korkeampi, 80 prosenttia. Saksassa, tapauksesta Saksassa tämä ei ole totta vielä enemmän Skandinaviassa. Täällä pohjoisella pallonpuoliskolla on sellainen, että järjestelmä kytketään pois päältä. Tämä on olla laillista siinä missä täyttävät asetukset, koska säätely ei ole niin hyvää. No, tässä on lainsäädännön päämäärä, tuo päämäärä, sitä rikottiin ihan selväksi, ihmiset pitäisi estää sitä vastuus. Sen nopea loppukysymys, ottaen huomioon, että kansalliset viranomaiset hyväksyvät tämän auton tällä estolaitteella. Ja heidän tehtävänsä on EU-lainsäädännön täytäntöönpano valvominen. Tekevätkö tehtävää? Valvotaan tehtävää. Vain puhuvan KBn puolesta, olen lukenut raportin, se on vitsi. Olen pahoillani, mutta se on ihan vaan vitsi. Se kertoo aikomuksen pestä kädet. Ja koko Euroopan autoteollisuus pestä, pestä sen kädet. Nyt on jotain riitoja Italian autoteollisuudessa, koska, koska kutsuttiin kutsuttiin Äh, kertomaan omasta käytännöstä Italiassa. Heillä on vain timer 20 minuuttia puhdasta. Herrat, kutsuttiin, mitä he ovat tulleet paikalle. Se on julkisessa tiedossa ainoa tapaus, jossa Kobea sanoi, että ei, ei saa tehdä tuollaista. Täytyy tulla selittämään meille asiat. Mä tässä raportin lukee insinöörin silmin. Olen nauranut ääneen, kun en lukenut sitä. Sillä on mittauksia, jotka ostavat päästöjä ja valmistajilta perittiin kommentteja valmistaa tästä. Siinä on varmaan mittausvirhe. Esimerkiksi tässä raportissa, että auton mitta, autovalmistaja sanoo, että tässä on mittausvirhe, niin otetaan tämä mittaus nyt sitten tästä pois. Eh. Kiitos. Oikein paljon kiitoksia näistä vastauksistanne. Ensinnäkin otan erinomaisena kutsuna, toimintakutsuna sen, että te todistajana ja toinen todistaja tänä aamuna viittasitte italialaisiin autoihin, jotka kytkevät pois päältä nämä ohjelmat juuri kaksi minuuttia ennen syklin, ei sen syklin päättymisen jälkeen. Olisi mielenkiintoista tietää Italian viranomaisilta, että onko tutkimuksia suoritettu ja voitaisiinko ne julkaista, koska näyttää, että tänä päivänä kaikki ovat hiljaa. Haluaisin esittää toisen kysymyksen kuitenkin koskien näitä kertoimia. Minä palaan näihin kertoimiin aina. Haluaisin kysyä teiltä seuraavaa. Ottaen huomioon, että teknologia on olemassa, ottaen huomioon, että valmistajat tiesivät jo 2007 vuodesta lähtien, että heidän olisi pitänyt noudattaa noudattaa tiettyjä raja-arvoja 2014 vuodesta lähtien ja 2015 lähtien kaikkien autojen kohdalla ja ottaen huomioon, että kaikki auton valmistajat ovat pystyneet hyödyntämään kannusteita ja rahoitusta toteuttaakseen tällaisia teknologioita, joilla voidaan vähentää NOx-päästöjä ja kaikkia muita saastuttavia tekijöitä ja myöskin niin, kansalaiset Euro- Euroopassa ovat osallistuneet omilla verorahoillaan tähän avustukseen, niin ottaen huomioon kaiken tämän, niin katsotteko tai ettekö katso, että RD-testien kertoimet ovat liiallisia tai hyvinkin, hyvinkin avokätisiä ainakin? Eikö se näytä suurin piirtein sellaiselta toimenpiteeltä, jolla yritetään estää se, että Euroopan markkinoilta vedettäisiin pois suuri osa niistä autoista, jotka, jotka mm, kaduillamme tälläkin hetkellä liikennöivät. Ja tällä toisaalta sitten kaivetaan maata jalkojen alta asennu, a, asetuksella, a, asetukselta, joka asettaa taas tietyt vaatimukset ja niitä ei sitten noudateta. Oletteko samaa mieltä tästä ajatuksesta? The, the issue... Niin, minä olen sitä mieltä, että tämä on asia, josta on kerrottu jo pitkään julkisuudelle. Minun mielestäni tämä oli aivan rehti lähestymistapa auton valmistajakohtaan. Sanottiin heille, että no kymmenen vuoden aikajänteellä tulemme sääntelemään näin ja on tiedyt, tietyt siirtymäajat. Ja en minä sitä ottaisi takaisin, koska lainsäätäjänä täytyy luoda luottamusta ja niin te teitte sitten ja tilanne on parempi kuin aikaisempi, joten pitäisin kiinni siitä. Mutta kysymys kuuluu, että mitä se tulee tapahtua tämän jälkeen. Enkä usko, että olisi reilua, että auton omistaja joutuisi maksamaan siitä, että auton valmistaja on huijannut. Eli minä vetäisi kaikkia autoja pois teiltä puhut, kysyttiin jälkiasennuslaitteista, retrofittauksesta täällä, ja minä katson, että se on aika kallista ja vaivalloista. Ehkäpä tänä päivänä ostettu auto, kun se ostetaan, niin sillä on oletettu elin, elinikä noin 10 vuotta, aikaisemmin se oli 15-20 vuotta, se oli aikaisempi tilanne, mutta että jossain vaiheessa auton pitäminen kovin pitkään ei ole kovinkaan taloudellisesti kannattava, ellei sitten ole todella vanha auto kyseessä. Se, mitä tulee tämänhetkiseen kalustoon, niin sääntelyn kannalta on hyvä asia, että sääntely on parannettu ja tärkeää olisi, oli se, olisi se, että 2017 oli sopiva vuosi jolloin teillä pitäisi olla suunnitelma siitä, kuinka muutatte sitä järjestelmää, jota auton valmistajien pitää noudattaa ja eh, sen täytyy perustaa todellisiin ajolosuhteisiin ja kuinka sitä valvotaan ja kuinka sitten sitä pannaan täytäntöön ja kuinka annetaan sanktioita ja niin edespäin. Eli siinä vaiheessa pitäisi alkaa tarkkailla järjestä, koko järjestelmää hyvin. RDE on oikein hyvä asia, se on parempi, asia, parempi systeemi kuin meillä oli ja käyttäkää se käytettävissä oleva aika, kunnes tutkaillakseni kuinka saisitte aikaan sitten paremman kattavan systeemin, mutta ottakaa mukaan todella hybridit, sähköautot, älkääkä säännelkö menneisyyttä, vaan katsokaa myös tulevaisuuteen. Uh, Kiitos. Nyt toinen kierros ja edustaja Greifin on tuonut taksi, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia. Halusin palata näihin sähköautoihin. Sanoit, että insinööri, koneval, teknologisesti sähköautot eivät ole niin hyviä. Mutta sanoit, että poliittisesti ne ovat. Tämä on tärkeä aihe meille, mutta mm, tämä on kalliimpia ja halvempia 150-60 kilometriä. Kehitykset ovat nopeita. Voitko täällä ajatella näitä vaihtoehtoja ilman ja vesien saastamista, koska akku, akkujen käsittelyyn liittyy ongelma. Keskustellaanko tästä? Saatamme pitää pitää huolta, että on kierrätystä. Että kierrätys täyttää ympäristövaatimuksia. Akkujen lähettäminen Afrikkaan ja poistaminen säätelemättömällä kaatopaikalla ei ole vaihtoehto. Mikä saa olla vaihtoehtoa? koska sitä säädellään, miten ajoneuvot pitää kiertää ja purkaa. Ja tämä raportoidaan julkisesti. Kukaan ei lähetä noita akkuja kontrolloimattomasti poltettavaksi ja se olisi julkista valvontaa, joten tämä täytyy tapahtua julkisesti. Ongelma päästöjen säätelmän kanssa on, että se on ollut näitä osapuolten valmistajien ja muiden kesken hiljaisuus voi olla muuten. Tiedetään, että nämä tahat keskustelevat, mutta ei tiedetä, mitä ne sanovat. On hyvä lähestymistapa, että tämä on julkista ja seurattavaa. Ei tässä ole, pitäisi olla mitään piiloteltavaa. Teknisesti omalta taustalta niin litiumien ioni akkuja, pattereita voi kiertää, kyllä se maksaa. Sitä täytyy laskea ajoneuvan käyttöhintaan Taitaa olla muu keino periä kustannukset takaisin, mutta tämä on varsin kierrätettävää. So probably then they're quite good, those Joten sähköautot ovat sitten olleet aika hyviä ja paranevat. Niiden tekninen äh, ongelma, että ne raahavat perässä 200 kiloa akkuja, jotka painavat saman verran tyhjennetään sinne polttomoottoriaineen, vaan se on parista mitä se nyt on, ku, kuinka kymmen, monta kymmentä litraa bensaa ja sitten ne tyhjenevät ja sitten ne taas tankataan. Sähköajoneuvot tankkaaminen kestää tunteja ennen kuin ne ovat jälleen ajokelpoisia. Tämä on tämä tekninen haitta, tämä on pienempi ongelma ajan myötä ja ihmiset alkavat luottaa näihin mahdollisiin ajomääriin, se on vähemmän ongelmia, koska eivät ihmiset eivät mene niin pitkään töihin. Ihmiset eivät töihin parikymmentä kilometriä edes taas. He voivat käyttää sähköautoa, mutta heidän täytyy totesi, että he voivat äskellä myös viikonloppuisin sinne, missä haluat olla. He tietävät, että luvat eivät ole oikeita, mutta eivät tiedä kuinka epä... virheellisiä ne ovat, eivät tiedä kuinka monta vuotta akut kestävät. Vielen Edustaja Ertug. Kiitokset eh, Lange mielenkiintoisesta puheenvuoroista. Haluaisin vielä palata tähän ohjelmistokehittelyprosessiin. Kuvailitte, kuinka eh, tarkasti joka ikinen ohjelmistomuutos dokumentoidaan, mutta tärkeää on sitten tietää, kenen käsiin tämä dokumentaatio päätyy ja montako kopiota on ja miten eh, tätä sitten säilytetään. Tämä minua kiinnostaisi. No tietenkin on ohjelmistokehittely kehittely, dokumentaatio ohjelmistokehittelijöillä, vaikkapa nyt bossilla Ja ei se välttämättä itse asiassa ole asiakkaan, vaikkapa nyt Volkswageninkaan saatavilla, koska boss varmasti pitäisi osia ainakin liikesalaisuuden alaisuuteen kuuluvina. No kun sitten ohjelmisto menee asiakkaalle, sen mukana on tietenkin virallinen tai julkinen versio tehdyistä ohjelmistomuutoksista ja sääntelyn kannalta meitä tietenkin kiinnostavat ne muutokset, siis tarkoitan nyt sääntelyä, jota on rikottu, esimerkiksi diesel autovalmistajien tapauksessa, niin meitä kiinnostavat ne muutokset, joita on tehty tietoisesti. Eihän estolaite, esimerkiksi se estolaiteohjelmisto, jota Volkswagen on käyttänyt, mistään taivalta ole syliin tippunut, vaan kyllä sitä on suunniteltu ja tarkasteltu, miten se toimisi ja sitten vielä implementoitukin. Ja me olemme osoittaneet, tai Felix osoitti, että estolaitteistoa sitten vielä huolettiin ja päivitettiin ja pidettiin toimivana. Eli se oli ihan kunnon tuote, jota hoidettiin tuotteen tavoin. Ja mm, kaikilla, kun ajatellaan tällaista IT-järjestelmää, niin sitten on joukko työntekijöitä, mm, joilla on pääsy ohjelmiston pariin. Myöskin takavarikkojahan tässä tehtiin esimerkiksi Ranskan ja Saksan oikeusviranomaiset Italiankin kai, en ole kuullut asiasta enempää, ovat toteuttaneet näitä takavarikkoja ja varmasti saaneet sitten kopioita näistä järjestelmistä ja voidaan sitten katsoa, että ketkä ovat tehneet muutoksia, kuka on tehnyt laatutarkastuksen, kuka on allekirjoittanut mitäkin ja niin edelleen. Eli kyllä tämä kaikki varmasti on ihan jäljitettävissä. Mutta se, että nämä ihmiset nyt sitten pannaan hirsipuuhun, <laughs> ei tätä ongelmaa ratkaise, kun ajatellaan, että on niin merkittävä taloudellinen kannustin asian tekemiseen, niin sehän nyt vastuu nyt on tietenkin ylimmällä johdolla. Ei kukaan nyt varmaankaan lähde huijaamaan ja estolaitteita kehittelemään, jos ei siitä minkäännäköistä hyötyä tule. No se, mitä juuri kuvailitte, aivan oikealla tavalla varmasti kuvailitte, niin eikö Euroopan komission yhteisen tutkimuskeskuksen olisi pitänyt tämä huomata tai siihen puuttua? No minä en valitettavasti Euroopan unionin äh, äh, toimintatapoja ja toimintakuviota niin hyvin tunne, että voisin tähän oikeastaan vastata. Jos puhutaan nyt modernista sääntelystä ja tulevaisuuden tasolla olevasta sääntelystä, niin siitä teidän pitäisi varmaankin asiantuntijoiden kanssa keskustella, jotta näitä ongelmia saadaan ennalta jo ratkaistua. En tiedä, hoitaako tämän sitten yhteinen tutkimuskeskus vai joku muu taho, niin sitä minä en valitettavasti tässä voi sanoa. No niin, kiitoksia sitten edustaja Schulze. Herra Lange, kiitokset puheenvuoroistanne. Jokunen kysymys useampiakin. Joitain minuutteja sitten sanoitte, että teitä nauratti oikein, että nauroitte ihan kerta kaikkiaan raporttia lukiessanne ja olisi mukavaa, jos kertoisitte tämän vitsin meillekin. Ymmärrän, että te sitä kerro pystynyt kertomaan ehkä tässä, mutta ehkä kuitenkin kirjallisesti. Eli mitkä kohdat tässä nyt niin naurattivat? Se olisi mm, kiinnostava meidän jäsentenkin kuulla, että ottaisitte tuohon kertomukseen kantaa laajemmin. No, en minä halua tässä nyt avata sellaista kilpailua, missä yksi asiantuntija sanoo, että toinen asiantuntija sanoo, että kolme sanoo. No kaksi asiaa voin tästä nyt nostaa esiin, jotka mielestäni eivät ole okei. Okay. Ensinnäkin prosessi ei ollut avoin ja julkinen. Toteutettiin testejä, joista keskusteltiin valmistajien kanssa ja tulos ja myös osa kommenteista eh, raportista on eh, avointa, mutta raakadataa eh, tai mitään kokouspöytäkirjoja ei ole julkaistu. Ja minun mielestäni tämä kyllä haisee. Ja sitten toinen asia, jos testeissä löytyy virheitä, niin sitten testataan uudelleen. Siis hyvän insinöörikäytännön mukaan mitataan kolme kertaa. Jos kolme kertaa saadaan sama mittaustulos, niin sitten äh, tulos on oikea. Jos ei, niin sitten ihmetellään, että miksi ja parannetaan testiä. Ja näin ei ole tehty. Osittain varmaan siitä syystä, että tässä oli kova aikataulupaine, eh, valtava ehm, määrä autoja jouduttiin testaamaan lyhyessä määräajassa, mutta ei tämä nyt voi itse asiassa antaa selitystä sille, että Odem sanoisi, että tässä on mitattu väärin, tai sanottiin, että regeneraatio on tapahtunut eh, dieselhiukkas äh, suodattimen äh, regeneraatio varmasti tapahtuu, mutta äh, kyllä tämä logista sitten löytyy, jos on tehty järkevä testaus, niin on testauslogi ja sitten nämä on-board diagnostics-tiedot, eli ajoneuvon tie, tietokoneen tiedot niin kyllä testiinsinööri itsekin havaitsee, jos on ongelmia. Eli ei tuo ole ammattimaista. No niin, nyt veitte minulta aika paljon aikaa, kun vasta sitten noin pit, pitkään ja hartaasti. Mutta minä nyt tartun asiaan kuitenkin vielä. Te olette täällä nyt Euroopan parlamentissa ja tässä valiokunnassa sanomanne tietenkin välittyy myös julkisuuteen. Ja jos te esitätte täällä huomioita johonkin raporttiin tai nyt tähän raporttiin liittyen, ja sen kyseenalaistatte näin voimakkaasti, niin kyllä minä pyytäisin, että vast- kirjallisesti vielä ottaisitte tähän yksityiskohtaisesti kantaa ja tote- sanoisitte meille, että mistä syistä mitkäkin kohdat raportissa mielestäni ovat ihan naurettavia ja pelkkä vitsi. Kiitos. Siis sanokaa nyt, että teettekö näin vai ettekö te? Kyllä, te mielelläni tätä voitte minulta pyytää. Minä olen, minut voi vuokrata, minä olen konsultti, mutta mielestäni minun roolini ei ole nyt lähteä tällaiseen asiantuntijakilpailuun. Dobrintin komissio antoi tehtäväksi ministeriön nimissä luoda tällaisen tietyn, tietyn tietopohjan ja toteuttavat toteuttivat osittain testejä, jotka ovat hyviä, joista voi paljon oppia, mutta arvioinnissa tehtiin mielestäni asioita, jotka eivät vastaa hyvää insinööritapaa. Voimme tästä kyllä keskustella, mutta en minä mitään rupea teille kirjoittamaan tästä. No niin, jos haluatte lisää äh, yksityiskohtia, niin voidaan vielä äh, kirjoittaa. Ei kun hän sanoi, että rahaa vastaan hän voi meille tähän vastata. No minä sanon, että kyllä minä tein voin, voin yhden sivun kirjoittaa siitä, mikä mielestäni tässä oli naurettavaa, mutta kyse on kuitenkin kansallisesta hallituksesta ja Segonen Royal päivää sen jälkeen, kun erään ranskalaisen autonvalmistajan tehdas tutkittiin, niin Sekolen Royal tuli TVC ja sanoi, että ei heillä ole estolaitteita aikamoista tekstiä häneltä. Ja Dobrink taas Saksassa sitten puhui myös valkopesusta. Ja sitten kaksi viikkoa myöhemmin tulee meidän Felix, joka näyttää, että 17 ja 35 asteen välisellä, välisissä lämpötiloissa tämän lämpöikkunan puitteissa mittatiedot ovat, mitaustiedot ovat olettavia, mutta muuten sitten eivät, joten onhan tässä hyvin paljon. Niin. Eli jos teette tätä, ää, näitä, tätä löydä, kun kuitenkin vakavasti otettavaa tut- tarkastelun teette, niin sitten tässä on jotain outoa. Mr. Sorinio. Seuraavaksi edustaja Sorinio. Kiitos, puhun Portugalia. Haluan onnitella teitä työstänne, kaikesta työstä, mitä olette tehneet näiden petollisten toimien tunnistamiseksi ja sektorilla. Kiitosin kuitenkin myöskin erinomaisista vastauksista ja Joten pari ehdotusta. Sanotte meille, että olette insinööri, mutta ei erityisesti strategikko. Jos teiltä strategikkona korvasta vastaan tai ei, neuvoa siitä investoisi, jos joku yritys investoisi tulevaisuuteen, in, pitäisikö investoida ää, pakokaasun kierrätykseen vai sähkömoottoreihin? En koskaan anna investointineuvoja. Meillä on BMWn ja Daimlerin osakkeita historiasta syystä, koska oli töissä heillä tai, tai tosi ihmiset, jotka olivat töissä siellä sen halvalla osakkeita ja säil, olen säilyttänyt ne vuosikymmenen ne ovat minulla olleet. Minusta ne ovat hyviä yrityksiä. Ei se ole niin, että ne, joita minä en omista, eivät ole hyviä. Auto, teollisuus ei nopeasti etene, kutsun niin niitä vähän provosavasti innoissaaksi. Tesla ja Uber ovat innovoivia. Ne luovat paineita autokomponenttien valmistajille. Nämä yritykset jatkavat on kuluttajat voivat valita tästä, mutta komponenttivalmistajien suuren yleisön pitää yhdessä luoda luottamusta niin, että moottorit ostaminen on hyvä valinta. ja Dieselgate-skandaalit ovat tuonneet tämän. Onko se, että äh, dieseliä, äh, likasta sitä haluta? Anteeksi, ja sitten toinen kysymys myös, jos sallitte ajan puitteissa. Oli aika hämmästyttävää, kun sanoitte, että olette johtaneet siihen, että on paljon ihmisiä, jotka eivät ole ilmiantaneet sitä, mitä kaikki tiesivät tapahtumuksen. Ajatellaan sitä kaikkien tuntemia salaisuuksia, julkisia salaisuuksia. Teidän mukaan siis tarvitaan paremmin suojella pillin puhaltajia. Vai pitäisikö päästä enemmän panostaa näihin päästövähennyksiin? I think that's not one or the other. If... Jos tulkaksi oikein ymmärsin päästöjen poistaminen tämä investointiportfolio täytyy tehdä yhteiskuntana ja teidän täytyy tehdä sitä edustajanamme. Mutta jos haluatte tietoa ihmisiltä, jotka ovat suurten organisaatioiden sisällä ehdottamista säätelyn lakien rikkomuksista, heitä täytyy suojella että tiedämme, että tällaista suojelua ei ole. On hyvin vähän ihmisiä kuin Edward Snowden ja äh, pillen puhaltajien määrä, jotka ovat yhteiskuntaa edistäneet. Niitä on hyvin vähän, milloin on enemmän sormia kodon näitä ihmisiä. Mutta on erittäin tärkeää, että mainita tämä teidän kommenteissanne. Kiitos. Kiitos. Nyt pyytäisin, että kaikki vielä, jotka ovat listalla, niin nopea kysymys, nopea vastaus, niin saadaan homma vielä pyöritettyä. Palutsi. Lyhyesti palaan kysymykseen, jonka esitin, esitti äh, Evi tuosta raportista, joka koskee kertoimia. Toivoisin, että vastaisitte yhtä napakasti kuin muihinkin kysymyksiin tähän minun kysymykseen ja esitän sen myös tarkasti. Nämä kertoimet, kertoimet 1,5 ja 2 yksi. Olemmeko asettaneet dinosauruksille sellaiset ö, äh, rajat tai kertoimet, että niistä tulisi jäniksiä? Vai onko meistäkin tullut dinosauruksia? No, as I said, I, I... Kuten sanoin, RDE ja nämä sääntöjen mukaisuuskertoimet ovat esimerkkejä hyvästä sääntelystä, koska te olette saaneet aikaiseksi siirtymäajan mallin, jolla osoitatte, että vain sellaiset testit ovat relevantteja, jossa todelliset ajon aikaiset päästöt mitataan. Ja te teitte asian rehdisti, sanoitte etukäteen, annoitte riittävästi aikaan. Se on hyvä lähestymistapa, mutta jälkikäteen katsottuna tämä ei tule olemaan riittävästi ja nyt teillä on sitten tehtävänä ne parantaa, parantaa lainsäädäntöä niin, että huijausta pystytään ehkäisemään tulevaisuudessa. Mutta ihmiset yleisesti ottaen varmasti, ihmiset aina yrittävät, yrittävät huijata esimerkiksi peittelemällä, peittelemällä mm, näitä päästöjä. Ja on. varmaan paljon kysymyksiä. Tämä on ollut kiinnostavaa. Loppu lähestyy lyhyesti. Kun täällä olette tällainen neuvonantaja, konsultti, veraattaja, miten se nyt sanotaan, tarkastelen tulevaisuuteen, mitä, mitä pitää tehdä, mihin pitää keskittyä, minkä mielette tärkeimmäksi asioiksi, mihin keskittyä. Puhutte puhaltajien suojelusta. En tiedä, miten se voidaan tehdä, kun huijamasta puhutaan, niin mehän pyrimme edistämään dieselin käyttöä tukia ja se vero, verohelposten avulla ja lainsäädännöllisesti. Ihmiset ostavat dieseliä kuin laki promosi dieseliä. Ja nyt meidän pitäisi luopua siitä, että ihmiset eivät koe, että heitä on huijattu. Voisiko mainita pari asiaa, johon pitäisi keskittyä, että estäisimme tulevat skandaalit, että mennä ihan väärään suuntaan. Ja että voisimme estää ne skandaalit, mitä tässä on näkynyt. Again, I would, I would make um, a, an abstract... Men, niin, äh, äh, abstraktin päästökaton, joka teistä on hyväksyttävä. Ja pyrkisin löytämään keinoja, jolla suuri yleisö voisi seurata. Valvonta olisi julkista. Ihmiset voivat vaikuttaa päivätyksiin, koska tämä saisi teollisuuden noudattamaan rajoja. Tämä dieseliä ei dieseliä. Sitä minä niin huolestunut. Jos on oikeassa, niin sähköauto on tulevaisuutta. 50-15 vuotta eteenpäin sen vaikutus on laaja, mutta kaikki näyttää menemään globaalisti tuohon suuntaan. Dieselin, bensa-autojen, sähköautojen säätely, sen täytyy olla sitä kokonaisuutta. Jos joku keksii vetoajalle ovat Säätelyä ja pitäisi luoda. Matalaisin säätelyjärjestelmä, jossa voidaan ajaa vetoautoja ja se mahtuisi sitten samaan pakettiin. Herra Harbrandi. Oh, very well. Mr. Schulze. Ei sitten, Schulze. Also eben zu lang war, mache ich es kurz. Äh, ich hätte gerne mal gewusst, ob es möglich ist, mal... Yritän puhua lyhyesti. Haluaisin tietää, onko mahdollista tietää, paljonko maksaa tällaisen estolaitteen kehittäminen. Haluaisin ymmärtää hieman, että onko se kallista, sellainen toiminta. Puhuitte meille päivityksistä ja jälkiasennuksista, joka voisi maksaa ja se voisi viedä aikaa, mutta paljonko tällainen eh, estolaite softan asentaminen voisi maksaa? Ja, aber Es gibt so Statistiken, wie viel kostet ein line of... Voin sanoa, että meillä on tilastoja äh, siitä, kuinka paljon koodirivi maksaa ja funktiopointit maksavat. Eli nämä ovat ne kriteerit, joita käytetään. Voin mielelläni, voisin mielelläni tehdä teille laskelman, paljonko se maksaa, jos minulla olisi nämä ohjelmistot käsissäni, mutta minulla ei niitä ole. Todellisuudessa kuitenkin äh, ei eivät asia ole menneet niin, että virallisesti olisi annettu toimeksi tällaista asiaa. Mutta niin, minä olen tehnyt insinöörinä töitä ja tiedän. Ja siksi kysyisinkin, että kun mm, kustannukset varmaankin ovat tuhansia ja taas tuhansia euroja, ja joku nyt on varmaan luvankin antanut, niin mielestäni tähän täytyy kyllä tarttua, että Äh, Miten tämä hierarkiassa on tiedossa. Yhdessä asiassa olisi kyllä kanssanne eri mieltä. Minä en usko, että on mahdollista, että jos pelkää vaikkapa työpaikkansa menetystä tai jotain tällaista asian salaisi, ehkäpä joku äh, vaihtaa työnantajaa tai ö, voi puhua vaikka nimettömästi internetissä tai chateissa asiasta, niin mielestäni on ihan mahdotonta tällaista pitää täydellisesti salassa vuosien ajan. No me olemme tähän mennessä kuulleet, että Volkswagen on todennut, että johtokunnan, johtokunnasta seuraava taso alaspäin, ja tämä on ihan julkisesti ilmoitettu, oli osallisena ja me tiedämme, että johtokunnan puheenjohtajakin on eronnut ja hallineuvoston edustajia on eronnut, joten voinemme arvella, että heillä joko oli tietoa tai olisi pitänyt olla tietoa ja siitä syystä katsoivat tilanteen kestämättömäksi. Ja minä olen täysin vakuuttunut henkilökohtaisesti, henkilökohtaisesti siitä, että eh, jos nyt puhutaan eksplisiittisestä salassa pidosta, niin yritys päättää, että näin toimitaan ja sitten ihmiset toimivat niin. Vaikeaa ehkä siinä vaiheessa todeta, onko se laillista vai laitonta. Eihän siinä softassakaan lue, että tämä on tämä laillinen puoli ja tämä on tämä softan laiton puoli. Kyseessä on harmaa alue ja olen aika varma siitä, että monet ihmiset, jotka nyt ovat e, estolaitteita, kehitelleet olisivat tienneet, että tämä on laitonta. He vain veivät tätä testin pois pelaamista astetta pidemmälle. Sitten edustaja Bonfo, olkaa hyvä. Jos vastauksena liian olisi liian pitkä, niin minulle käy myöskin kirjallinen vastaus. Tällä reverse engine, tällä käänteisellä tätä käytöllä te osittain tämän Boschin toiminnan, mutta sama kysymys koskee muitakin valmistajia ja muitakin ohjelmatoimittajia. Voitteko antaa kokonaiskuvan tästä huijariohjelmia tekemistä ja keitä käytetään eniten? Minkälaisia epäilyjä teillä on, teillä on muista valmistajista? Tai mitä näyttää? I think um, there's, there's two... Tässä on kaksi aluetta. Ensinnäkin tapaukset, joissa meillä on ollut huijausta juristi ongelmallista. Me tiedämme tätä vain Yhdysvaltojen lainsäädännöstä ja Volkswagenista, koska Volkswagen on myöntänyt, että se on huijannut ja käyttänyt tästä laitteita. Mutta parhaan tietoni mukaan he ovat olleet tehneet tätä Euroopassa. Ja johdantokommentissa totesin, Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentin kuulemissa Volkswagen kiisti, että heillä on estolaitetta eurooppalaisessa merkityksessä. Tässä on tämä yksi yritys, joka yhdellä lainsäädännön alueella, yhdellä oikeustoimialueella on se on toinen, mutta tästä erilaista huita on lämpöikkunoita, on aikapohjaisia ja sitten, että, ja sitten on ihmisiä, jotka pumppaavat renkaat täyteen, että niin ne melkein räjähtävät. Tämä vaikuttaa näköjään Euroopan teollisuuteen, että sama vaiva Aasiassa. Nämä eivät ole täsmästi sanoen estolaitteita. Ja näissä no, tapauksessa kooperatiivivalmistaja sanoo, että ollaan huijattu. Tämä täytyy juridisessa mielessä pitää mielessä, mutta säätelyn merkityksessä tällä merkitystä säteiden näkökulmasta ei ole väliä, miten ihmiset huijavat, vaan täytyy pitää huolta sitä, että ei huijata. Jos hän aitoja, ajooloja ja autoja, jotka ovat kuluneet normaalisti tiellä, niin sillä ei voi huijata. Jos pannaan jotain pakoputkeen, nähdään, että jos nähdään nähdä, että paine on isompi kuin vapaa virtaus. Sitten täytyy sanoa, että silloin voimme sanoa, että mitä mittauksia ei tapahdu. Ja sitten voidaan mitata varmuudella, mitä päästöjä ovat, kun on liian syvällä taisteluhaudassa, kun on liialla syvällä säätelytöissä, niin kannattaa hypätä uudelleen tasolle miettiä, miten asioita yksinkertaistetaan ja sitä teidän täytyy tehdä. Siis Riida. Ja lopuksi viimeisenä vielä edustaja Reda. Lange, tutkintavaliokunnassa meidän täytyy tutkia ja katsoa, mitä on tapahtunut kirjallisiin kysymyksiimme vastasitte hyvin tarkasti, paitsi yhteen kysymykseen, johon ette vastannut lainkaan. Ja siksi esitän sen tässä vielä uudelleen, nimittäin kysymyksen kuusi alakysymys. Milloin ja keneltä kuulitte ensimmäistä kertaa estolaitteiden käytöstä eh, eurooppalaisen tai muun autovalmistajan piirissä? No minä kuulin ensimmäistä kertaa lehdistöstä, kun Volkswagen myönsi, että sillä on ollut estolaite käytössään. Ja tuossa alustuksessa sanoinkin, että se sitten henkilökohtaisesti sai minut liikkeelle, kun luin eh, johdon väitteet siitä, että jaa, joku insinööri siellä jossain vähän lähti huijaamaan. Ja minä katsoin, että ei ole totta, ei voi olla totta. Johto on tästä varmasti tiennyt. Ja minun eh, tietojen mukaan eh, Felixkään ei tästä aiemmin tiennyt, eli kuulimme vasta lehdistä Eli omassa työssäni tämä ei suinkaan ollut kaikkien tiedossa. Ei, ei minun tiedossani. Olin tosiaan IT-alan hommissa. E, tietokoneet ja serverit olivat minun aluettani ja tietenkin e, työskentelin sähköprosessiketjussa e, sähkötekniikkaprosessiketjussa tietenkin tähän kuuluvat myös moottorit ja niin edelleen, eli aika lähellä, läheltä jo liippaa. BM mm, BMWssä ei ollut tiedossa, että BMWllä tai muilla äh, olisi jotain estolaitteita ollut. Kiitoksia. Mm, usein otteeseen viittasitte puheenvuoroissanne siihen, että tarvittaisiin tehokasta ilmiantajasuojelua. Ja tätä parlamenttikin on vaatinut, mutta ei sitä yhdessä yössä ole äh, saatu hoidettua. Me avasimme itse asiassa tällaisen ilmiantolinjan äh, valiokuntamme työtä varten. Olisiko teillä ajatusta siitä, miten voisimme tehokkaasti äh, saada eri tahoilta tietoja? No, lehdistö yritti samaa, eikä onnistunut, ei, ei herunut yhtään mitään, äh, joten pienen pieniä tiedon murusia, ehkä sitten yksi kirje tullut jostakin tai joku paperin palanen. Niin ja sitä, sit, siitä sitten lypsetään kaikki mahdollinen viikkokausien ajan lehdissä, kun mitään muutakaan ei ole saatu. Ja ö, tämä on havaittu. Ja nyt tosiaan tilanne on sellainen, että George mm, Bayer Yhdysvalloissa tässä joukkokannekysymyksessä on, piden, pidensi eilen nyt sitten vielä tuota määräaikaa. Ja näin ollen Volkswagenin osakkeenomistajakokouksessakaan tästä ei puhuttu, joten me odotamme vielä julkisia tietoja. Päinvastoin tämä tarkoittaa sitä, että kun lehdistöllä on paljon mahdollisuuksia saada tietoa, niin lehdistökään ei ole onnistunut ketään av- saman avautumaan. En tiedä, mitä ihmiset odottavat. Mm, että toimivatko he nyt vielä tällaisessa hyvin homogeenisessa tienneiden piirissä. Kun eivät lehdet ole tässä onnistuneet, niin ei kyllä onnistu Euroopan parlamenttikaan. Kyllä lehdelle on kuitenkin helpompi antaa tietoa, koska journalisteilla on lähdesuoja. Kyllä se on huomattavasti helpompaa kuin antaa tietoa tutkintavaliokunnalle. Joten tämä selvitystyö, jota tässä nyt tehdään, pikemminkin varmaan toimisi, jos kutsuisitte vaikkapa yritysten edustajia tänne puhumaan ja kysyisitte heiltä, että kuinka on ollut. Näinhän esimerkiksi tutkintavaliokunta teki ja tulosta syntyi. Pöytäkirjat ovat avoimet ja julkiset ja niissä on kyllä paljon arvokasta tietoa. Um, uh, no niin, kiitoksia herra Lange. Näin meillä päättyy hyvin mielenkiintoinen päivä. Aloitimme kello yhdeksän aamulla ja kello on jo yli kuusi. Erittäin, erittäin mielenkiintoiset kokoukset. Niistä viimeisin teidän kanssanne. Kiitän hyvin valaisevasta, kiinnostavasta yhteistyöstänne ja kiitän siitä, että puhuitte myös Euroopan parlamentin roolista, koska me todella et katsomme nyt komissiota ja jäsenvaltiota, mutta kyllä meilläkin on tärkeä roolimme tässä, erityisesti kun katsotaan tulevaisuuden toimia täytäntöönpanoa, mutta myös tulevaa lainsäädäntöä. Suuret kiitokset. Saattaa olla, että jotain kysymyksiä teille vielä tulee kirjallisesti jälkikäteen. Kiitoksia. Kiitos teille kaikille, hyvät naiset ja herrat, siitä, että kestitte ihan loppuun asti. Tämä on torstai-päivä ja torstaisin. Tämä on aina hankalaa. Itsellänikin on juna, johon täytyy ehtiä, mutta se on vain juna Antwerpeniin. Äh, monet teistä tulette paljon kauempaa Euroopan unionin eri nurkilta. Kollegat, Seuraava kokouksemme 20. 21. 27. kesäkuuta ja 4. heinäkuuta. Ja heinäkuussakin on vielä tosiaan kokouksia, eli ihan vielä ei kesälomalle voi lähteä. Kiitos oikein paljon. Nähdään ensi viikolla.